Eh, eläinsuojelujärjestöltä, joka ottaa esiin, että 1200 mm, hyljettä eh, on jätetty nyt eh, työstämättä eteenpäin, koska ei ole kysyntää näille tuoteille. Eli meillä on tätä kautta myös vaikutuksia. Ja sitten lopuksi vielä EPPn edustaja, unohdin valitettavasti nimen nyt jo, mm, Andreas meidän täytyy pysyä VTOn sääntöjen mukaisina ja tässä jäsenvaltiot voida eh, ryhtyä toimiin ja eh, siinä mielessä tässä täytettäisiin kyllä nämäkin kriteerit, joten minä toivon, eh, että tämä valiokunta ei tyydy tällaisen merkintäjärjestelmään, vaan lähtee mahdollisimman täyteen kieltoon ja siinä olisi perinteiselle pyynnille ja inuiteille kunnon poikkeukset. Nyt komissio voisi puhua seuraavasti, mutta ehkä minun pitäisi sanoa vielä, koska minä en ollut täällä kuulemistilaisuudessa, mutta minä katselin niitä esitysten kirjallisia papereita ja Martin sanoi juuri sen, mitä ajattelin itse sanoa. Nyt minun tehtävänäni on muistuttaa teitä, mitä meidän pitäisi tehdä tässä valiokunnassa, koska tämän, tästä syystä meillä on ollut pitkä taistelu agri-valiokunnan kanssa, minkä tähden ei annettu tätä sinne. Tämä ei ole eläinsuojelukysymys. Martin on aivan oikeassa sen mukaisesti, mitä tehtiin esimerkiksi kissa- ja koiran kaupan suhteen. Meitä on pyydetty katsomaan tätä ehdotusta. Valiokunta päättää siis, että kyse on sisämarkkinakiellosta näille hyljetuotteille. Mutta Mm, sitten tämä, eh, missä tapahtuu eh, hylkeenpyyntiä, onko kyse sitten jäsenvaltioista tai eh, taikka alkuperäiskansoista, miten katsotaan se, että näissä jatkuu tämä toiminta. Mm. Ja tässä kuten sanottiin, pääasiallinen kauppa ei tapahdu EU-ssa. Haluan muistuttaa teitä tästä ainoastaan ajatellen keskustelua. Aivan kuten tiedätte, minun ei tarvitse päättää, mitä te päätätte, vaan kyse on poliittisesta päätöksestä. Ja ihmisillä on erilaisia näkemyksiä tässä asiassa. Varmasti tässä voi esittää argumentteja miltä tahansa puolelta. Aivan selvästi se voisi olla VTOn kanssa yhteensopiva tai merkintä järjestelmä myös. Ensin äh, komissio ja sitten muut rouva Valissa komissiosta. Äh, Eera Langdorf paikalla. Mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne. Uh, thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama yleinen, muutama yleinen kommentti tehdystä työstä Mielestäni avainkysymys, jonka pitäisi johdatella tätä keskustelua, joka taatusti on johdatellut komission työtä viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun valmistelimme tätä ehdotusta vastauksena juu, kirjalliseen julkilausumaan, oli tämä kysymys, mikä toimisi? Ja tämä on se kysymys, jonka parissa olemme tehneet työtä viimeisen, viimeisen, viimeisten kuukausien aikana ja kun olemme miettineet, että haluamme saavuttaa tämän ehdotuksen tärkeimmät tavoitteet, joista yksi on tietysti eläinten hyvinvointi. Ja tässä johtopäätöksemme useiden tutkimusten jälkeen on se, että ei täyskielto eikä Rova Wallisin ehdottama, mm, ehdottama merkintäjärjestelmä ei toimisi, koska Tällä ei olisi riittävää painoarvoa tärkeissä maissa, kuten Kanadassa, jotta voitaisiin parantaa eläinten hyvinvointia ja esimerkiksi metsästystandardeja. Kun me olemme vaikutusarviossa tarkastelleet näitä vaihtoehtoja, niin merkintäjärjestelmä esittelijän ehdottamien linjojen mukaisesti ei myöskään ö, saavuttaisi näitä tavoitteita. Uskomme se näin sen vuoksi, että tämän ehdotetun järjestelmän mukaisesti kaikki EU-markkinoille tulevat hyljetuotteet edelleen, niissä olisi useita erilaisia merkintöjä, eläinten hyvinvointimerkintä, hyljemerkintä ja niin edelleen. Tämä olisi hyvin äh, hämmentävä kuluttajien kannalta ja tämä ei olisi riittävän painava käytäntö, jotta metsästysmaat muuttaisivat hylkemetsästyskäytäntöjen. Ja sitten lyhyt huomio näistä inuitti poikkeuksista. Meidän ehdotuksessamme inuitit jätetään hylkeiden pyyntikiellon ulkopuolelle, joten heidän ei pitäisi edes hakea mitään poikkeusta. Ja tämä Euroopan parlamentin julkilausuman eksplisiittisen vaatimuksen mukaisesti ja sen, niiden poliittisten sitoumusten mukaisesti, joita puheenjohtaja Barroso on tehnyt. Mielestämme ei olisi viisasta tai toivottavaa rajoittaa inuittipoikkeuksen soveltamislaajuutta yhdellä tai toisella tavalla eritoten pelissä olevien sosiaalistaloudellisten intressien takia. Eli ne, jotka haluavat nyt kaventaa inuittipoikkeusta tässä jättämällä esimerkiksi kaupalliset myynnit ulkopuolelle, niin he eivät mielestämme ole nyt oikealla linjalla. Meidän mielestämme on hyvä ajatus tarkastella inuitin määritelmää ja tässä voidaan vetää, ottaa suuntaviivoja ICCstä Kyllä me tätä voimme puoltaa, mutta vain jos me haluamme selventää tätä käsitettä, eikä suinkaan rajoittaa tätä inuittipoikkeusta. Sitten vielä loppuhuomio pienimuotoisesta hylkeenmetsästyksestä. Me emme usko, että tätä voidaan jättää pois tästä ehdotuksesta. Ja äskettäin tämä mainittiin ongelmat, joihin tämä johtaisi se syrjintä ja niin edelleen. Ehdotuksessamme on jo määräys, joka mahdollistaisi erityisolosuhteissa erityisalue, erityisolosuhteiden huomioon ottamisen erityisillä alueilla, joka mahdollistaisi sitten, kun pyydetään näitä poikkeuslupia, niin mahdollistaisi sen, että tarkasteltaisiin erityisolosuhteita, joihin kuuluisi tämä myös tämä pienimuotoinen metsästystoiminta – VTOn e, näkökulmasta katsottuna ei olisi hyvä jättää tätä ulkopuolelle. Tämä myös loisi hyvin vaarallisia porsaan reikiä, koska tätä pienimuotoinen metsästyskäsitettä voitaisiin helposti käyttää väärin. Joten monestakin syystä me vastustaisimme sitä, että e, pienimuotoinen metsästys jätettäisiin tässä ulkopuolella. Ja tässä olemme varmaan hyvin pitkälti Rovo Wallisin linjoilla, eli otetaan huomioon pienimuotoinen metsästys, mutta ei jätettäisi sitä tämän ehdotuksen ulkopuolelle. Sitten oli vielä yksi loppukysymys, jota, johon voisin kenties puuttua, ja tämä tuotiin esille kuulemisen yhteydessä, eli oikeusperusta 95. Ja tässä muistiossa, selittävässä muistiossa, tähän palataan myöhemminkin, siinä oli kysymys siitä, onko artikla 95 asianmukainen oikeusperusta. Tämä on varsin yksityiskohtaisesti selitetty ehdotukseen liittyvässä selvitysmuistiossa, joten varmaan osittain voitte löytää vastauksen kysymykseen tuosta muistiosta, millähän sivulla se nyt olikaan, en muista nyt sitä, mutta te löydätte sieltä selityksen ja siinä on mukana myös oikeustapauksia, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Kiitos. I think everybody's very... No niin, äh, tässä on äh, selitetty asia hyvin selvästi. Ja äh, nyt kun pitäisi löytyä konsensus tai kompromissi, niin en tiedä, haluaako Wallis nyt tästä jatkaa. Jos nyt vielä jatkaisin. Tuistan vielä kerran. Yritin tässä mietinnössä ähm, saada sitä aikaan. Siinä no, asia oli hyvin vaikea ja se piti saada aikaan hyvin nopeasti. Otin esiin markkinat ja nyt me käytimme jo aikaa aika paljon sisämarkkinoihin. Minä olen huolissani siitä, että pirstaloituminen on uhkana, koska jäsenvaltiot toimivat eri tavoin. Mutta jos lähdemme kieltoon, silloin tilanne on erilainen kuin koiran ja kissan turkistuotteissa on vaihtoehtoja, muita tuotteita, jotka hyötyisivät tästä kiellosta. Näin ei ole näiden hyljetuotteiden osalta. Ei ole mitään sellaisia tuotteita, jotka hyötyisivät kiellosta tai että ne eivät parantaisi tällä tavoin markkinoita. Ja ongelma voisi olla tämän tyyppinen kuin tapahtui tupakan markkinointi mainonta tapauksessa. Olen puuttunut näihin sisämarkkinakysymyksiin, ottanut esiin sellaisia näkökohtia, joita mielestäni kannattaa tarkastella, ja meidän pitäisi niistä olla tietoisia valiokuntana. Arvostan sitä, mitä komissio tässä sanoi. Jo, jossakin määrin sitä mieltä, että he ovat tietenkin tätä asiaa käsitelleet ja vielä pidempään. Sanoitte, että merkintä saattaa olla se hämännyttävää, sekavaa. Me olemme olleet mukana tuottamassa merkintäjärjestelmää ja minä katson teihin, että saisit aikaan jotain sellaista, joka ei olisi eh, sekavaa, niin että saisimme eh, aikaan sellaisen järjestelmän, joka olisi johdonmukainen. Minulla ei ole ongelmaa siinä, että nyt yritetään olla sillä kannalle, että halutaan paremmat eläinten hyvinvointistandardit ja saada sitä kautta lisävaikutusvaltaa kolmansiin maihin ja miettiä sitä, miten nämä alkuperäiskansat liittyvät tähän olen valmis tähän, mutta on aivan selvää ajatellen sitä, mitä olemme kuulleet, että tietyt tahot ovat valmiita tukemaan myös merkintäehdotusta. Meidän täytyy löytää sitten painopiste tässä ähm, parlamentissa näiden väliltä. Olen valmis tekemään töitä kollegojen kanssa ja uskokaa pois ähm, loppujen lopuksi. Minä olen ainoastaan esittelijä ja minun täytyy heijastella niitä näkemyksiä, joita esiintyy. Näin olen siis yrittänyt äh, esittää sen äh, mitkä ovat ne ongelmat, joita edessämme on tässä nimenomaisessa esityksessä. Ja jos me äh, mietimme, mitä tulee äh, julkilausumasta esiin ja mitä ihmiset ovat sanoneet, niin meidän täytyy toimia hyvin johdonmukaisesti ja ajattelevaisesti. Niin ihan mielenkiinnosta sanoitte, että ei ole mitään vaihtoehtoisia tuotteita ähm, en tiedä, mitä täällä tarkoitetaan äh, tarkalleen ottaen. Äh, sellaisia tuotteita, jotka saisivat markkinat toimimaan paremmin. Äh, näin se toi, määritellään, mutta ei siis ei saa hyötyä. Mietin tätä kuluttajan näkökulmasta. Vaihtoehto koiran kissankarvalle on synteettinen turkistuote, mutta kun mietitään näitä tuotteita, niin onko täällä kuluttajansuojan näkökulmasta muita vaihtoehtoja? No. Kyse ei ole ainoastaan äh, turkiksesta, vaan kaikista hyljetuotteista. Um, Olemme äh, päättämässä keskustelua, mutta jos haluatte, niin vielä lyhyesti mukaan. Uh, děkuji. Já bych chtěla říct, že jsem uh, se zjistila, že prakticky všechny výrobky... Uh, Kiitoksia. Nyt on sanottava, että kaikki perinteiset äh, hyljetuotteet, äh, olipa kyse äh, nahasta tai rasvasta, ne voidaan korvata kyllä muilla tuotteilla. Ei ole mitään sellaisia ominaisuuksia, ettei niitä voitaisi korvata. Ei Kanadassa eikä ähm, Euroopassa. Ja sitten nämä asiantuntijoiden arviot siitä, eh, miten hyljemäärät vähenevät eh, ja nimenomaan nuoria eläimiä menehtyy. Nyt on suuri vaara eh, siinä, että koko laji kuolee sukupuuttoon maapallolta. Ja kolmanneksi vielä minä olen huomannut, että kanadalainen asetus puuttuu laittomaan kauppaan ja sen pitäisi heijastua myös tässä, eli ähm, tämä päätös, äh, joka liittyy nimenomaan siihen, miten hylje, äh, hylje ähm, tapetaan, mm, niin ähm, se puuttuu siihen, että ei toimita väärin ja huonosti pyynnin yhteydessä silloin, kun eläimiä nyljetään. Tässä halutaan kaikille tasavertaiset säännöt ja jos on ihmisiä, jotka haluavat ostaa hylkeen nahkaa, niin siinä kyllä tarvitse mennä niin laajamittaiseen pyyntiin julkinen kuulemistilaisuus osoitti selvästi, mikä tilanne on. Eh, ja eh, tässäkin valiokunnassa on osoitettu, että kyse on johdonmukaisesta näkökulmasta. Rovaroittava, me olemme kyllä käyneet tämän keskusteleman, keskustelun. Nyt tämä tarkistukset on esitetty ja tässä nyt esittelen täytyy löytää konsensus näistä asioista, jos mahdollista, tai ainakin enemmistö ehdotusten taakse, koska sellaisena kuin minä tämän näin, aivan kuten oikein sanotte Rova Vuolis, niin ihmisillä on hyvin selviä kantoja näihin ja on ihmisiä, jotka selvästi puoltavat kieltoja ja toisia, jotka puoltavat tätä merkintäjärjestelmää. Jossain, jostain täytyy löytyä, löytyä tämä konsensus. Joten kuten aina, niin jätän teille nyt mahdollisuuden puhua eri varjoesittelijöille, eri ryhmille, katsoa löytyykö ratkaisu. Olisi parempi valiokunnan imagon kannalta, jos voitaisiin löytää ratkaisu tähän sen sijaan, että päädyttäisiin tilanteisiin, jossa meillä on ihmisiä, jotka eivät ole nyt olekaan tyytyväisiä. Tämän kuten sanoitte, molemmilta kenttäpuoliskoilta on jo tullut paljon sähköpostia ja meidän täytyy yrittää löytää järkevä lähestymistapa ja saada sellainen ratkaisu, jonka kanssa kaikki voivat sitten elää. Muistuttaisinko nyt aikataulusta seuraavaksi? Äänestämme toinen maaliskuuta aikataulun mukaan. Ja tämä antaa, jättää vielä aikaa näille keskusteluille esittää, aikaa esittää tarkistuksia eri ryhmiltä. Hyvä. Selvä. Kiitos. Okay, we are uh, just 10 minutes ahead of schedule. Vain 10 minuuttia aikataulusta edellä. Hmm. No niin kollegat, nyt me varmaan voimme aloittaa. Jostain syystä tänään ihmisiä on kovin vähän täällä paikalla, mutta kunhan nyt avainhenkilöt ovat paikalla, niin voin varmaan aloittaa tämän keskustelun. Ja aivan ensimmäiseksi todellakin haluaisin kenties hieman päivittää teitä menettelytavasta, jonka pohjalta hyväksyimme, jonka hyväksyimme tässä Kollegat muistavat varmaan, että tämä on erittäin tärkeä ehdotus kuluttajien kannalta, koska tässä on kaksoistavoite, eli että voidaan eli 27 jäsenvaltion sisämarkkinoiden yritykset, mukaan lukien PK-yritykset, saada yhden sääntösetin taakse ja toisaalta taataan kuluttajille selvät oikeudet, jotka ovat saatavilla rajat ylittävästi. Meillä on nämä tavoitteet ja me haluamme nyt hieman tarkastella tätä ehdotusta yksityiskohtaisemmin. Koordinaattorit päättivät, että muodostamme työryhmän, jota minä puheenjohtajana tulen johtamaan, jossa mukana on byron varapuheenjohtaja, kaikkien poliittisten ryhmien koordinaattorit. Ja tässä on vahvistetun yhteistyön myötä oikeudellisten asioiden rouva Wallis paikalla olen nähnyt puheenjohtaja Garganin kirjeen ja oikeusvaliokunta haluaa katsoa tässä sopimuslainsäädäntöä ja me todellakin tuemme tätä hyvin tarpeellisena asiana. Tätä täytyy katsoa myös kuluttajaoikeusdirektiivin kontekstissa. Meillä on tässä työmenettelytapa ja kertoisin myös teille päätöksestä, joka tehtiin työryhmässä tai itse asiassa poliittisten ryhmien toimesta tässä vaiheessa. Eli ei haluttu yrittää ensimmäisen käsittelyn sopimusta tässä. Oltiin sitä mieltä, että tässä on kovin vähän aikaa saatavilla ja sen aikarajojen puitteissa ei kannata yrittää tässä kan, yhden käsittelyn menettelyä. Tässä on paljon työtä tehtävänä ja me haluamme saada hyvän toimivan direktiivin sen sijaan, että halutaan vaan tässä nyt huserata hommat nopeasti läpi. Me haluamme työstää hyvän työasiakirjan ja me olemme jo puhuneet komissiosen Kunevan kanssa siitä, että me haluamme tähän keskusteluun esittää suullisen kysymyksen ja mahdollisesti myös päätöslauselman, joka saatettaisiin sitten esittää niin, että voitaisiin identifioida joitakin kysymyksiä, joita tulee esille keskustelussa ja työasiakirjassa. No tästä sitten vielä lopulta päätetään myöhemmässä vaiheessa, mutta tästä menettelytavasta nyt sovimme. Kollegat, kun olette tarkastelleet ehdotusta, niin huomaatte, että tässä sulautetaan olemassa olevia direktiivejä, yksi joka oli vihreässä kirjeessä, puhutaanpa tässä nyt sitten ovelta ovelle myynnistä, etäsopimuksista, tuotteiden myynnissä ja kysymys on myös ehdotuksesta, joka perustuu täysharmonisaatioon. Ja tämä on se kysymys, josta on tullut kaikista eniten eri järjestöiltä yhteydenottoja huomioita kaikkialta Euroopan unionissa. Tietysti tässä on paljon yksityiskohtia kuluttajamääritelmästä, kaupan, kauppiasmääritelmästä, mikä on sopimus, sekin täytyy määritellä. Ja tässä on sellaisia asioita kuin postimyynti, internetmyynti, fax-tilaukset ja sitten tässä on kysymys myös ydintiedoista, joita täytyy toimittaa. Ja meillä on myös meille hyvin tuttuja asioita, kuten perutusoikeus, 14 päivän perutuseen harmonisointi ja myös kuluttajien, kulutustuotteiden myynnissä on tämä kahden vuoden takuuaika. Ja tämähän luo tiettyjä ongelmia, koska joissakin jäsenvaltioissa kansallisessa lainsäädännössä tämä aika on yli kaksi vuotta. Mutta meidän täytyy tietysti tässä työryhmässä nyt hoitaa joitakin erityiskysymyksiä, jotka juontavat juurensa näihin aikaisemmin mainitsemiimme. Eli me haluamme tämän, nämä kaksi tavoitetta saavuttaa, saada oikeusturvan niin äh, kuluttajille kuin kauppiaillekin. Ja me olemme myös äh, tarkastelleet tätä vaikutusarviota. Tässä tuottiin asialle useita kysymyksiä. Herra Avalanti ystävällisesti esitti työryhmälle kertomuksen siitä, millä tavalla tämä vaikutusarvio johti tähän nyt käsiteltävään ehdotukseen. Useita kysymyksiä tuli esille toimialasta. Miksi digipalvelut on jätetty esimerkiksi direktiivin äh, toimialan ulkopuolelle ja komission jäsen antoi vastaukseksi sen, että ei ole riittävästi todisteita sen puolesta, että tämä pitäisi ottaa mukaan. Ja miksi sitten toimiala on rajattu näihin neljään direktiiviin ja komissio oli sitä mieltä, että vain näiden osalta voitiin synergiaa löytää. Ja herra Harbour kysyy, että miksi itsesääntely on jätetty syrjään. Vastaus on se, että ei sitä ole täysin hylätty, mutta että se voi olla tässä niin kuin täydentävänä. Meillä voi olla tällainen lainsäädännöllinen puitteisto ja sitten itsesääntely vielä tulee sitä vahvistamaan. Me voimme tätäkin tarkastella työryhmässämme. Sitten Rova Gebhardt esitti kysymyksen siitä, millä tavalla päädyt pyrittiin siihen, että joitakin seikkoja täysin harmonisoida ja toisia taas ei täysin harmonisoida. Tätäkin me voimme hieman yksityiskohtaisemmin tarkastella. Yksi seikoista, jos, jota komissio ystävällisesti äh, lupasi viedä eteenpäin, on se, että kun me esitimme huolemme äh, vaikutusarviosta, ei, pelkä, ei pelkästään kustannuksista, millä tavalla se, tämä lainsäädäntö tulee helpottamaan kuluttajien asemaa, vaan tällaisia käytännön kysymyksiä, joita kuluttajat ovat meille esittäneet. Millä tavalla tämä lainsäädäntö tulee muuttamaan heidän asemaansa verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön, kun me tiedämme, että jos harmonisoidaan, niin täytyy päättää millä tasolla harmonisoidaan. On jäsenvaltiot, jotka voittavat tästä, koska siellä kynnys on korkea, mutta se, sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa kuluttajat kenties tuntuvat, että he häviävät tämän myötä, koska siellä kynnys menee alemmaksi, joten meidän täytyy työryhmässä todella miettiä, mitkä ovat näiden muutosten todelliset vaikutukset. Ja sitten komissio vaikutusarviossaan analysoi, mitä näitä vaikutuksia on. Me kyllä löysimme sieltä hyödyllistä tietoa komissiolla on tietoa eri jäsenvaltioiden välisistä eroista. Siis komissio todellakin tietää näistä, mutta me pyysimme, että komissio nyt ja komissio suostui tähän. Komission täytyy auttaa meitä ymmärtämään, millä tavalla tämä direktiivi tulee muuttamaan jäsenvaltioiden välisen lainsäädännön eroa. Tämä muuttaa kuluttaja-oikeutta sopimuksia, mutta ei siviililainsäädännöllisiä seikkoja, joista kuluttajat jo nyt nauttivat. Tämä varmasti nostaa esille useita eri kysymyksiä, joita täytyy yksityiskohtaisesti tarkkailla. Mutta haluaisin nyt kertoa teille hieman ja antaa palautetta siitä, mitä me olemme tehneet. Suuntana nyt on se, että toteutetaan tämä työ asiakirja ja toinen maaliskuuta meillä on julkinen kuulemistilaisuus, jonne kutsutaan mahdollisimman paljon eri toimijoita. Aikatauluhan on hyvin tiukka nyt kuitenkin. Me olemme myös perustaneet valiokunnan nettisivuille online-kuulemisen. Meillä on siellä sellainen postilaatikko, jonne yksittäiset henkilöt, yritykset, kuluttajajärjestöt voivat lähettää postia vastata <laughs> avainkysymykseen, ei pelkästään siihen, mitä mieltä ne ovat tästä lainsäädännöstä, vaan he voivat antaa erilaisia vaihtoehtoja, millä tavalla tätä lainsäädäntöä voidaan parantaa. Valiokunnassa meidän mielestämme tärkeää on se, että markkinat voidaan avata kaikille yrityksille, että ne pääsevät sisämarkkinoille ja samalla kuluttajille taataan korkea suojan taso, niin että kuluttajia ei syrjitä siinä vaiheessa, kun he haluavat hyödyntää näitä palveluita ja ostaa tuotteita. Varmasti on esitin teille nyt laajan kuvan, kerroin missä ollaan menossa ja nyt me voimme kuulla työryhmän jäseniä ja muitakin jäseniä, koska nyt meillä on valiokunnassa mahdollisuus kuulla muiltakin kuin työryhmän jäseniltä, mitä näkemyksiä heillä on näistä käsiteltävistä asioista. Ja tietysti voimme keskustella myös menettelytavasta ja aikataulusta, jos haluatte kommentoida niitä, mutta kuten sanoin, meillä on nyt hyvä konsensus poliittisten ryhmien keskuudessa siitä, että me teemme tästä yksityiskohtaista työtä ja me viemme tämän täysistuntoon ja teemme tästä suullisen kysymyksen tai päätöslauselman sitten lopuksi. Herra Schwab, Rova Fortu ja Rova Ryyle ja sitten komission edustaja Herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä alustuksesta tähän todella vaikean asiakokonaisuuteen, joka vielä täytyy työstää tämän kauden aikana. Meillä on työryhmä, johon kuulun minä ja Malcolm Harbour, joka ei ollut nyt paikalla. Olemme keskustelleet jostakin vaikeista aiheista, jo, jotka esittelit hyvin selkeästi. Yhteistyö on ollut rakentava ja olen kiitollinen siitä, että alkuvaikeuksista huolimatta tämä menettelytapa valittiin. Aluksi haluaisin sanoa, että periaatteessa komission pohdinnat siitä, että soveltamisala näissä neljässä direktiivissä – että näiden kohdalla on harmonisointi tarvetta eri direktiivien välillä, mutta täytyy sulkemasti tiettyjä porsan reikiä kansallisen lainsäädännön ja Euroopan, eurooppalaisen yhteisön lainsäädännön välillä. Tässä viitattiin juuri siihen, että komissiolla on ehdotus siitä, kuinka kansallinen taso, uudet ehdotukset ja direktiivit voitaisiin yhdistää, miten ne voidaan sovittaa yhteen. Ja vaikka periaatteessa tuemmekin komission ehdotusta ja sanomme, että tässä on kyse sisämarkkinoiden uskottavuudestakin, niin emme voi missä, missään sunnuntai- puheessa sanoa, että me yhdistämme sisämarkkinoita, mutta sitten kuitenkin todellisuudessa toimia aivan toisin. Eli tässä meidän täytyy löytää myönteinen kysymys tähän uskottavuuskysymykseen, mutta toisaalta meidän täytyy käydä tämä ehdotus kriittisesti läpi, koska näemme, että tässä on toimittu aika äh, laajalla kädellä, eikä tässä ole vielä saatu sopeutettua tilannetta kansalliseen lainsäädäntöön kaikilta osin. esittelijä ja varjoesittelijä, äh, heillä on paljon tekemistä löytää sopeutumisehdotuksia 20 jäsenvaltiolle ja niin, että kaikki toimisi tehokkaasti. Ja siksi uskonkin, että nyt valittu metodi, eli kuulemistilaisuus ja mahdollisesti päätöslauselma täysistunnossa voivat olla onnistunut tapa toimia, jos teemme selväksi sen, että periaatteessa tuemme komissiota, mutta emme vielä tiedä, mihin suuntaan tätä asiakokonaisuutta työstämme ja kuinka sitä haluamme parantaa. Tarvitsemme tähän tietyn ajan. Tarvitsemme myös rakentavia ehdotuksia hallituksilta, jäsenvaltioilta ja eri sidosryhmiltä. Ja meidän täytyy uskoa siihen, että sidosryhmät eivät ainoastaan tuo esiin omia etujaan, vaan että ne etsivät yhdessä meidän kanssamme ratkaisuja. Tarvitsemme kaikkia, jotta tästä saadaan parempi ehdotus. Kiitos. Oikein hyvä, oikein rakentavaa. Rova Fortuu. No, nykytilanteessa on vaikea lisätä mitään siihen, mitä herra Schwab sanoi. Tässä vaarallista on yksi asia, josta puhuttiin jo aamulla. Jos meillä on luettelo kaikista näistä eroista eri maissa. Esimerkiksi Ranskassa kuluttajat ö, ö, saavat oikein hyvää kohtelua. Jos nyt ö, me joudumme luopumaan eduistamme, niin se on ikävä. Jos joudutaan tekemään uhrauksia, niin mitä etuja sitten saadaan? Tätä pitää katsoa, eikä ne pitäytyä ainoastaan kiinni näissä eduissa etuoikeuksissa. Niin Rova Fortu, aina kyse on siitä, että saadaan tasapaino aikaan ja tämä on juuri ydinkysymys tässä keskustelussa, joka käydään täydestä harmonisoinnista kuluttajan ja sisämarkkinoiden välillä. Rova Ryyle. Ehkä nyt vielä Rova Fortun jälkeen lyhyt huomio. Tässä on kysymys siitä, että jäsenvaltioissa – kansalliset parlamentit saadaan vakuutettua. Ja on tärkeää, että ne tietävät tarkkaan sen, mikä huononee tai muuttuu parempaan suuntaan direktiivien muutosten myötä. Ja että saamme heidän tukensa. On tärkeää tehdä tämän tyylistä työtä. Tarvitsemme komission ehdotuksen lisää avoimuutta ja jäsenvaltiot voivat olla mukana tässä toiminnassa. Tämä ei varmastikaan ole mikään helppo asia. Tässä menetetään jo saadaan jotakin lisää, mutta kaikki onnistuu ainoastaan, jos toimimme avoimesti ja voimme saada jäsenvaltiot mukaan. Mrs. Weiler. Rouva Weiler. Komissio on varmasti huomannut, että parlamentti on menettelystä pitkälti yhtä mieltä. Anteeksi, kuulin teiltä lähes kaiken, mutta en ensimmäistä virkettä. On kuitenkin yksi asia, jossa emme saa sortua aikapaineeseen – on siis vaalien suhteen. Ja on tietenkin riski siitä, että joudumme tässä hieman selkä seinää vasten. Miltä tilanne nyt näyttää, kun katsoo kuinka paljon paperia meille lähetetään eri tahoilta, eri liitoista, tilanne on hankala ja siksi on sitäkin tärkeämpää ja parempi, että vaalin, jälkeen otamme tämän saman asian esityslistalle ja keskustelemme siitä lisää. Tämä on aikataulun kannalta tärkeää ja meillä on aikaa siihen asti. Enkä ole varma siitä, onko tämä maaliskuun alussa järjestettävä kuulemistilaisuus riittävä. Itse en valitettavasti pääse mukaan me kaikki olemme tästä asiasta kiinnostuneita, kaikki me, jotka harjoitamme kuluttajapolitiikkaa ja luomme siitä. Ja siksi olisi mahdollista, että joko valiokunta syksyllä tai sitten yksittäiset ryhmät omalta osaltaan, ainakin oman, oma ryhmäni, voisi vielä järjestää lisää keskusteluja ja kuulemisia, kuulemisen tästä asiasta. Eli meidän täytyy tehdä selväksi, että emme sorru aikapaineeseen. Um, Mr. Antilakis. Herra Antilakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σχόλια γενικά. Επί της αρχής είναι καλοδεχτή. Kiitoksia. Muutama periaatteellinen huomautus. Periaatteessa kannatamme kyllä markkinoiden harmonisointia ja sitä, että rajat ylittävä kaupankäynti helpottaa, helpottuu, mutta meidän täytyy valiokuntana todella ottaa kuluttajien edut kaiken keskiöön, koska me olemme näistä vastuussa. Ja jos luen tätä direktiiviä, niin huomaan, että tässä mennään joiltakin osin takapakkia. Ja kun, erityisesti mitä kollegat sanoivat, niin niiltä osin, joita säädellään kansallisen lainsäädännön avulla. Esimerkiksi tietyt takuut tuotteiden kohdalla, varaosat, tai sellaiset kysymykset, kun kuluttajat antavat tietyn tuotteen eteenpäin. Tässähän menetetään takuu. Ja tässä tulee tarvitaan lisää tutkimusta. Meidän täytyy pikkuhiljaa lähteä siihen suuntaan, että tietty valintamenettely ei ole tässä keskiössä. Me tiedämme, että kansalaiset todella seuraavat kaikkea ja he vaativat meiltä asioita – Eli meidän täytyisi keskittyä käsittelemään tärkeimmistä kysymyksistä. Tässä varmasti on vielä paljon huolenaiheita. Vielä Rauha Wallis. Kiitoksia ja olen pahoillani, että minun täytyy lähteä kokouksesta välille, että mä vuoksi en kuullut keskustelun alkua. Ja pahoittelen myös sitä, että en ollut aikaisemmin tänään työryhmän kokouksessa, <laughs> koska matkustin takaisin Norjasta, vaikka täällä nyt ei ollut mitään tekemistä hylkeiden kanssa tällä matkalla. Minä en kuullut keskustelun alkua, kuten totesinkin jo, mutta toivoisin, että tässä ei olisi tätä ajatusta kuulemisesta, koska oikeusasioiden valiokunnan näkökulmasta ja omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta niin olisi erittäin hyvä jatkaa nyt työtämme ja kuulla jopa tässä vaiheessa ennen vaaleja eri asiantuntijoiden näkemyksiä. Joten minä todellakin tukisin sitä, että me veisimme eteenpäin tätä ehdotettua kuulemistilaisuutta. Kiitoksia. <laughs> Um, shall I bring the commission in first of all? Äh, entä sitten äh, komissio? Haluatte ehkä vastata näihin kommentteihin. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Analyysin selvyyden jälkeen hieman epäröin käyttää puheenvuoroa. Olen nyt mieltä kaikista, mitä sanoitte. Vain yksi pikkuinen selvennys viimeiseen asiaan, jonka totesitte. Yritin tänä päivänä selittää tätä. Me uskomme, että suuri osa kuluttajajärjestöjen kritiikistä ehdotusta vastaan johtuu siitä, että kenties tässä olemme myös olleet itse hieman väärässä, koska emme ole pystyneet tarpeeksi selvästi tätä viestiä välittämään, tai se ei ollut e- tarpeeksi selvästi esille tästä tekstistä. Eli tämä kritiikki liittyy liioiteltuun tulkintaan kansallisten lainsäädäntöjen täysharmonisoinnista. Jossain määrin me yritimme tässä taulukossa, joka liittyy tähän meillä on tämä vertaileva taulukko, joka liittyy tähän muistioon. Ja me olemme yrittäneet tässä nyt lähteä liikkeelle tällaista alhaalta ylöspäin lähestymistavasta. Vain ne seikat, jotka harmonisoidaan täysin, jotka katetaan ö, tarkasteltavilla direktiiveillä. Yleiset sopimuslainsäädäntökysymykset. Ja tämä on selitetty tässä vaikutusarviossa yleiset sopimus, lainsäädäntöasiat, sopimusrikkomukset, sopimusosapuolikysymys, sopimusten kumoaminen ja kaikki tällaiset <laughs> kysymykset, jotka eivät eritoten liity kuluttajasuojeluun, ne kuuluvat direktiivin ulkopuolelle soveltamisalan ulkopuolella. Tämän vuoksi me vilpittömästi uskomme siihen, että se mitä tässä tehdään tulee kokonaisuudessaan lisäämään kuluttajasuojan tasoa eikä tule alentamaan kansallista suojan tasoa. Joten täysharmonisointi kuluttajien sopimusoikeuksien harmonisoinnin osalta ei poista kuluttajalta olemassa olevien perinteisten sopimuslainsäädännöllisten korjauskeinojen käytettävyyttä. Toivottavasti tämä nyt voidaan täysin tuoda selvästi esille tässä lisämuistiossa, kun tehdään tämä vertaileva analyysi. Se, mitä Rooli sanoi, on hyvin lähellä sydäntäni. Aivan äh, välttämättä että vaikka jos on sitä mieltä, että täysharmonisointi pätee vain siihen, mikä on direktiivinen val, toimialueessa, niin Joo, jotkut tulevat äh, jäsenvaltiossa menettämään jotain, toiset voittamaan jotain. On sellaisia jäsenvaltioita, jotka joissakin asioissa saattavat jotain hävitä, ja toisissa kysymyksissä taas tulevat voittamaan tämän kautta. Mutta kokonaisuudessaan kaikista tärkein viesti, ja tämä on se elementti, johon vihjataan koko vaikutusarviossa. Eli kokonaisuudessaan tässä kuluttajat voittavat. Yrityksille tulee alhaisemmat kulut sopimuslainsäädännön osalta ja toisaalta luodaan tällainen oikeudellinen ennakointijärjestelmä kuluttajien kannalta. Ennakoitavuus paranee niin, että tanskalainen kuluttaja, joka ajattelee, että hänellä on kaikista paras oikeuden suojan taso, hän voi viedä tämän suojan mukanaan mennessään Italiaan ostaessaan sieltä jotain. Eli nämä perus kuluttajaoikeudet, jotka harmonisoidaan tässä ja jotka ovat tämän direktiivin soveltamisalan piirissä, ne tulevat olemaan samat kaikkialla. Kiitoksia. Voisin kenties hieman selventää tätä menettelytapaa, josta me olemme jo sopineet. Rouva ymmärtämme, että tässä on huolia, mutta me emme voi toimia niin, että nyt kun on vaalit tulossa, niin me emme voi ottaa tätä loppuun. Minä olen hieman kyllästynyt tällaiseen. Meillä on monia asioita, joita ei saada päätettyä, koska meillä on vaalit tulossa, mutta meillä täytyy olla poliittiset periaatteet ja selkäranka toimia näiden asioiden osalta. Minä en halua tätä viedä sen takia nyt hitaasti läpi, että meillä on vaalit tulossa, vaan sen vuoksi, että tämä on erittäin monimutkainen aihe, joka vaatii hyvää pohdinta yksityiskohtaista työtä parlamentissa niin, että huoma hoidetaan oikein kotiin ja saada kaikki osapuolet tyytyväiseksi. Me hyväksymme ehdotuksen tavoitteet, eli halutaan varmistaa se, että me voimme avata yhteismarkkinat niin, että kaikki voivat samojen sääntöjen pohjalta toimia, mutta samalla täytyy varmistaa se, että kuluttajat eivät tästä kärsi, kun näin tapahtuu. Ja täytyy katsoa se, mitä kansallisella, kansallisella lainsäädännössä tapahtuu. Tätä täytyy yksityiskohtaisesti tarkastella. Ei tämä ole mikään hajoita ja hallitse kysymys, vaan täytyy tarkastella jäsenvaltioissa näiden oikeuksien realiteettia. Joskus paperilla olevat realiteetit ovat erilaisia kuin käytännön realiteetit. Tämä me kaikki tiedämme. Toinen maaliskuuta meillä on eri osapuolten kanssa kuulemistilaisuus ja silloin meillä on myös työasiakirja ensimmäisessä käsittelyssä, siihen voidaan tehdä tarkistuksia. Meillä on myös tämä verkkokuuleminen, online consultation ja siellä tullaan esittämään useita kysymyksiä ja me haluamme nopeasti aloittaa toiminnan niin, että eri toimijat voivat myös esittää omia näkemyksiä. Mehän olemme jo saaneet paljon kirjeitä. On henkilöitä, jotka sanovat, että kyllä tämä on oikein hyvä juttu. Toiset sanovat, että me emme tästä pidä ja tässä on jakautuneita mielipiteitä. Me pyydämme kenties ihmisiä myös esittämään meille vaihtoehtoja, ajatuksia paremmista tavoista saavuttaa näitä tavoitteita. Ja kuten sanoit, me jo me jo sovimme tästä työasiakirjasta ja sitten me päätimme, että meillä on täysistuntokeskustelu komission jäsenen kanssa. Esitämme suullisen kysymyksen ja me haluamme myös tehdä päätöslauselman. Tämä riippuu siis siitä, missä vaiheessa ollaan menossa silloin. Ja tämä on minun mielestäni oikein hyvä perintö seuraavalle parlamentille. Ei meidän pitäisi nyt vain lopettaa tätä ja unohtaa, koska meille annettiin tämä tehtävä vuonna 2008 te tiedätte, että uusi parlamentti on täysin, sillä on täysin itsemääräämisoikeus, se voi unohtaa sen, mitä edellinen parlamentti on tehnyt, joten meidän pitäisi jättää perintönä hyvää, syvällisesti tehtyä työtä seuraavalle parlamentille, kun se menee eteenpäin ensimmäisen käsittelyyn tämän asian osalta, tai sitten päättää jättää tämän asian kokonaan käsittelemättä. Se on täysin riippumaton tekemään tämän päätöksen. Rouva Wallis, me olemme kuulleet teitä ja myös se, mitä puhuitte oikeudellisten asioiden valiokunnasta, yhteisestä lainsäädäntöpuitteistosta, sopimuslainsäädännöstä. Tässä on myös jotakin akateemisia kysymyksiä, mutta jätän Rouva Wallisille mahdollisuuden nyt päättää, mitä hän haluaisi tehdä tämän osan kanssa meillä on tässä vahvistettua yhteistyötä joka tapauksessa oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa ja me kyllä laskemme teidän varaanne, jos te haluatte luonnostella nyt näitä tärkeitä asioita valiokuntanne kannalta. Minulla nyt ei ole mitään muuta sanottavaa enää. Nämä olivat tärkeitä kysymyksiä. Toivoisin, että saisin valiokunnan tuen tälle ehdotukselle. Tässä on paljon käytännönläheisiä seikkoja ja meidän täytyy vastata eri toimijoille kysymyksiin, miksi me haluamme hyväksyä komissioehdotuksen, miksi haluamme tehdä tiettyjä muutoksia, miksi haluamme tehdä lisätyötä joidenkin asioiden osalta. Ja tämä on kaikista järkevintä nyt tällä tavalla toimia, kun otetaan huomioon tämä aikataulukin ja parlamentaarinen sykli ja sen syklin vaihe. En nyt halua tästä puhua sen enempää, niin koska meillä on hyvin pian tästä kuuleminen, meillä on asiantuntijatutkimuksia ja meillä on myös tämä online-kuuleminen, joten me olemme oikein hyvässä, hyvällä mallilla nyt tässä asioissa meillä on paljon mahdollisuuksia saada näkemyksiä, jotka voidaan ottaa mukaan työasiakirjaan. Ja me aina palautamme keskustelun valiokuntaan niin, että yksityisillä jäsenilläkin on mahdollisuus antaa oman panoksensa tämän asian käsittelyyn. Ja me vain, voimme myös aina ottaa yksittäisiä kommentteja työryhmäkäsittelyn jäseniltä, joilla on joitakin huolenaiheita, ehdotuksia, niin että tämä voidaan, nämä voidaan käsitellä työryhmässä eikä vasta sen jälkeen. En tiedä, onko täällä muilla nyt näkemyksiä. Haluaako neuvosto käyttää puheenvuoron? Onko täällä joku neuvostosta? Edistys on ollut hidasta neuvostossakin tämän asian osalta, joten varmasti meidän lähestymistapamme on ollut oikein järkevä. Rouva Weiler, haluatteko vielä palata asiaan? Vain lyhyt kysymys. Kuulemisen jälkeen Vaaditaanko silloin työdokumentti ja minkälaiselta aikataulu mielestäni silloin näyttää noin suurin piirtein? We will then, we will, we'll be working Niin me teemme töitä ensin työryhmässä sitten kuulemisessa ja nyt meillä on 31. päivä maaliskuuta määräaikana työasiakirjalle. Siinä meillä on riittävästi aikaa miettiä näitä kysymyksiä ja äh, miettiä tätä myös äh, verkokuulemista ja kuulemistilaisuutta. Sanoin jo, että äh, sovin tästä Gargani kanssa myös ja Wallishan on jurissa myös jäsenenä ja voimme tehdä tämän yhdessä oikeusasian valiokunnassa, valiokunnan kanssa ja otamme huomioon heidän näkemyksensä. Tästä päättyi keskustelu. Me olemme hyvinkin paljon edellä aikataulusta. Näin ei yleensä tapahdu. Se johtuu varmasti siitä, että meillä ei ole ollut niinkään paljon väkeä paikalla. Olemme päässeet asiat läpi hyvin nopeasti. Nyt kun täällä on rouva Vernio paikalla, niin voisimme tarkastella tarkistuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista. Joka tapauksessa meillä ei ole tässä asiassa niinkään kiirettä, koska ympäristövaliokunta on käsittääkseni siirtänyt äänestystä. Varmasti te voitte minulla vahvistaa tämän tien, tiedon. Ja meillä on pyyntö myös vastuuvaliokunnalta, oikeusasianvaliokunnalta. Tästä halutaan oikeudellinen lausunto, joten meillä on tosiaankin aikaa tarkastella näitä tarkistuksia. Ja sitten äh, koordinaattorit ja varjoesittelijät tarkastelevat sitä äh, vielä. Äh, voisin sanoa se myös, että me emme ole saaneet aikaan sopimusta vielä työllisyysvaliokunnan kanssa toimivaltuusalueista, koska kyseessä on 47 sääntö ja tiivistetty yhteistyö. Minä olisin halunnut tätä asia hoitaa Galeoten kanssa, puheenjohtajan kanssa. On tärkeää, että nämä asiat, joissa meillä on toimivaltuus, ne heijastuvat ympäristövaliokunnan loppuäänestyksessä myös. Mutta sitten puheenvuoro Rouva Verniolle, että hän voi antaa päivitystä ja näkemyksiä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja erittäin hienoa, että eh, eh, kerroitte näitä uus, uutisia. Ne menevät oikeaan suuntaan ajatellen tätä valiokuntaa, joten ympäristövaliokunnassa asian äänestäminen siirrettiin. Minä kuulin, että myös työllisyysvaliokunnassa, jossa piti äänestää tänä aamuna, siellä ei ole äänestetty. Ja Ekon valiokunnassa toimittiin aivan samalla tavoin, joten nyt tosiaan on jäljellä sellaisia ongelmia, joita ei ole vielä hoidettu toimivaltuuksien osalta, niin kuin sanoitte. Ja kyse mm, on oikeudellisesta yksiköstä, joka antaa kantansa kolmassa maaliskuuta. Meidän olisi pitänyt Ähm, äänestää toinen päivä, joten me voimme tällä tavoin siirtää äänestystä. Niinpä koordinaattorit ja äh, ryhmien puheenjohtajat voivat asettaa uuden päivämäärän sitten mahdollisimman, äh, mahdollisimman pikaisesti. Äh, minulla on hiukan muitakin ongelmia tässä on aivan normaalia, koska tämä on hyvin monimutkainen asiakokonaisuus. Meidän piti käyttää riittävästi aikaa 27 erilaista terveydenhuoltojärjestelmää, joten asia on monimutkainen. Me olemme saaneet paljon tarkistuksia, 371 kaiken kaikkiaan kaikista poliittisista ryhmistä. Ja ainoa ongelma josta puhuttu, on se, että tähän en, mennessä emme ole saaneet vielä käännettyjä tarkistuksia. Ja minä voin tietenkin katsoa näitä ranskankielisiä ja espanjankielisiä tarkistuksia, mutta näitä muita, se on kyllä aika hankalaa. Minä en ymmärrä, miten tässä vaiheessa voidaan vakavasti argumentoida ja keskustella, jos ei olla tietoisia täysin näiden tarkistusten sisällöistä. Huomaan, että Rova Roitova, Sersalt, Teisen eh, on esittänyt paljon tarkistuksia, myös Weisgerber ehm, ja eh, muut myös, he ovat poissa, joten koska meillä ei ole käännöksiä, eh, niin meidän täytyy löytää kyllä toinen päivämäärä nyt, ja minä ehdottaisin työn helpottamiseksi, että uskoisin, että tois, toisen päivän mennessä Meillä on jo käännökset. Ehdottaisin, että ensi viikolla kokoontuvat varjoesittelijät, jos teillä on mahdollisuus torstaina aamulla 19, koska silloin on täysistunto Brysselissä 9.10 torstai-aamuna ennen äänestyksiä ja Tsekin presidentin vastaanottoa täysistunnossa. Niinpä enää puhu sen laajemmin oikeusperustaista, koska me odotamme sitä ja tällä hetkellä on päätös vielä auki. Ei, ja meillä on ongelma, jota ei ole vielä ratkaistu. Ehkä meidän pitää keskustella tästä vielä sitten, kun tiedetään kaikki tarkistukselle. Minu, minulle artikla 5, jäsenvaltioiden vastuu on olennainen. Jotkut sanovat, että ei ole mitään ongelmaa neuvostossa, mutta käsittääkseni jäsenvaltiot eivät välttämättä ole samalla kannoilla. Ja sitten artikla 11, joka liittyy viitoseen, eli hoidot, oikeudet hoitomaassa ja oikeudet asuimaassa. Ja sitten artikla 8, Eh, siinä heräävät samat, kysymy, samat kysymykset, eh, eli eh, sairaalahoidon määritelmä ja ennakkoluvan kysymykset, missä määrin, missä rajoissa sellainen tulee. Minä toistan sen, että emme voi jatkaa tätä kovinkaan vakavasti tätä keskustelua, koska käännöksiä ei vielä ole. Ja Ruva, mm, Roitova esimerkiksi esitti paljon tarkistuksia, mutta minun täytyy myöntää, etten kieltänne ymmärrä lainkaan. En myöskään ole Taisenin kieltä. No niin, nyt sitten varjoesittelijä, että tiedän, että muutkin ehkä haluavat puhua varjoesittelijä. Herra Schwab ilmeisesti. I'm not Mr. Burke. Um, niin, enhän minä herra Burke ole todellakaan. Herra Berg varmaan tulee viideltä paikalle. Yritän tässä kuitenkin nyt käydä läpi EPPn näkökohtia tämän mietinnön osalta. Ensinnäkin uskon, että jo aloitettu työ pitäisi saattaa järkevän loppuun ja ne leikit, joita tässä nyt eri osapuolien välillä pelataan, tutkimukset, jotka eri valiokuntien äänestysten jälkeisenä päivänä olisi tarkoitus saada pöydälle tai lausunnot eri valiokunnista tulevat liian myöhään. Tämä on aika turhaa, koska tässä on todella kyse kuluttajien kannalta tärkeästä sisämarkkinakysymyksestä. En tarkoita täällä nyt sitä, että meidän tulisi keskustella näistä monista tarkistuksista tuntematta sisältöä, mutta meidän täytyy todella ponnistella, jotta tämä asiakokonaisuus saadaan loppuun. Ja että pääsemme loppuun vielä tämän vaalikauden aikana. Ja toiseksi haluaisin sanoa, että ryhmällemme on luonnollisesti selvää, että täytyy löytää kultainen keskitie toisaalta – jäsenvaltioiden etujen välillä. Niillä on eri syistä erilaisia ongelmia terveydenhuoltojärjestelmissä. Niillä saattaa olla liian vähän henkilökuntaa, jota sitten haetaan muista EU-jäsenvaltioista tai EUn ulkopuolelta, jotta kansalliset järjestelmät voisivat ylipäätään toimia. Sitten toisaalta on niitä järjestelmiä, jotka käyttävät liian paljon rahaa, eivätkä saa tarpeeksi aikaan. Tämä on jäsenvaltioiden toimivalta, eli niiden kuuluu saada järjestelmät toimimaan. Toisaalta olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän ei tulisi käyttää direktiiviä siihen, että me heikennämme jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Itse olen sitä mieltä, tai minusta tuntuu siltä, että olemme nyt hieman tässä valin kannalta vaikeuksissa kansallisten kollegoidemme kannalta kun selvitämme, miksi haluamme ajaa tässä etusijalla Euroopan kansalaisten asiaa, emmekä kansalaisten, kansallisten kansalaisten asiaa, mutta kyllä tässä varmasti päästään eteenpäin. Toivottavasti pääsemme Rova Venjon kanssa töissä eteenpäin ja saamme aikaan voimakkaan kompromissin, jotta loppujen lopuksi saadaan aikaan se, minkälaisia oikeuksia tuomioistuin on jo kuluttajille ja potilaille sanonut. Tiedätte, että on pieni määrä saa näitä palveluita, mutta mielestäni tässä ei pitäisi antaa palveluita ainoastaan niille, joilla on varaa niitä maksaa, vaan tämä tulisi ulottaa kaikkiin EUn kansalaisiin. Ja hyvä terveydenhuolto, sen tulisi olla mahdollista ei ainoastaan oman valtion ulkopuolella ja riippuvaista rahamääristä, jota omistaa, vain kaikille turvattua. Uh, äh, kiitoksia, äh, kiitoksia Rouva Verniolle. Voin sanoa vain se, mitä sanoitte. Me emme voi mitenkään asiasta tänään keskustella, koska meillä ei ole käännöksiä. Äh, varmasti on paljon kieliä, joita en osaa, esimerkiksi tai sen enää tarkistuksia en ymmärrä. Minä olen hiukan tyytymätön. Me, me tässä tuhlamme aikaa siihen, että ne toistetaan sitä, mitä on sanottu, koska nyt pitäisi jo mennä yksityiskohtiin ja löytää kompromisseja. Emme voi tehdä sitä ilman käännöksiä. Minä en toista sitä, mitä sanoin aikaisemmin ja mitä on tarkistuksissa, koska ei niitä voi lukea ennen kuin ne on käännetty sanoisin vain tässä, että minä toivon todellakin, että me voidaan pitäytyä siinä aikataulussa, jossa meillä on mahdollista saada tämä äänestettyä ennen vaaleja. Pelkään pahoin, että monet yrittävät saada sen pois esityslistalta. Meidän pitäisi pitäytyä siinä ja mm, voin ymmärtää, että viikolla sitä siirretään, mutta ei enempää, koska meidän täytyy saada tämä hyvin tämä hyvin tärkeä lainsäädäntökappale äänestettyä ennen kuin menemme vaaleihin. Kiitoksia. Rouva Ryyle ei taida paikalla ollakaan, mutta rouva Roitova. Eh, já naprosto souhlasím se všemi předřečníky, přesto teď máme příležitost. Eh, kiitoksia. Nyt meillä on kuitenkin tulkkaus ja minä aion keskittyä yhteen näkökohtaan ja se liittyy nimenomaan sääntöjen selvennykseen ja säännöt, joita pitää soveltaa öö, niihin öö, potilaisiin, jotka etukäteen öö, hakevat lupaa omalta sosiaalivakuutukseltaan Mm, on aivan totta, että tarkistuksia ei ole käännetty, mutta on yhteinen hypoteesi, että tuomioistuin on sanonut, että ei tarvitse turhaan pyytää tämän potilaan, koska tässä saattaa olla sellaisia hoitoja, jotka ovat niin äh, kalliita, että ne saattavat johtaa ongelmiin. Äh, saattaa olla siis, että potilas ottaa etukäteen yhteyttä äh, ja pyytää tällaista hoitoa. Miten saamme direktiiviin sellaisen säännön, jossa ei sanota, missä Eh, missä ne eh, annetaan, mutta siinä pitäisi olla kuitenkin selkeä sääntö ja missä tapauksessa eh, potilaan pitää pyytää etukäteen tällaista lupaa. Kun puhutaan sairaalahoidosta, se pitäisi tarkoittaa mm, ainakin yhtä yötä sairaalassa. Ja lisäksi haemme tiettyä erityishoitoa käsitteleviä kysymyksiä ja minun täytyy sanoa, minä haluan pois tämän erikoishoidon. Mieluummin puhuttaisiin erittäin kalliista hoidoista, koska silloin ei tarvitse arvioida, miten pitkälle erikoistunutta tämä hoito on. Kyse olisi hyvin kalliista hoidosta ja silloin pitää arvioida tämä asia vakuutusyhtiössä jokainen, jokaisella jäsenvaltiolla olisi erilainen luettelo näistä erikoishoidoista. Ja minun mielestäni asiantuntijat eivät ole koskaan samaa mieltä. Niinpä sanoisin, että kaikki jäsenvaltiot voisivat määrittää tietyn rahoituskaton ja kaikki potilaat ja lääkärit sen ymmärtäisivät, samoin kuin sairasvakuutusyhtiöt. Eli rahoituskatto silloin, kun hoidon kulut ylittävät tämän tietyn kynnyksen, se olisi merkki potilaalle siitä, että hän pitää ottaa yhteyttä sairasvakuutukseen. Tämä on siis minun esittämäni tarkistus Kyse on siis siitä, ettei välttämättä tarvita määritelmää, tarkkaa määritelmää erikoishoidoille, koska asiantuntijoiden näkemykset eroavat toisistaan ja se ei ole helppoa, vaan jäsenvaltiot määrittelisivät nämä rahoituskynnykset, joiden mukaisesti potilaan pitää esittää ennakkolupapyyntö. Tässä komission pitää myös valvoa sitä, että tämä kynnys on oikeutettu sellainen kuin jäsenvaltiot on sen määrännyt. Mutta tietenkin nämä kynnykset olisivat korkeammat Ranskassa, Saksassa tai muualla kuin Romaniassa tai Tsekissä, mutta sen pitäisi olla ymmärrettävä. Ja se tarkoittaisi sitä, että Mm, tämän potilaan rahoitus hoidettaisiin sitten asianmukaisesti. Ja sitten vielä yksi asia, joka liittyy ehdotukseen joka on hiukan hankaloittanut direktiiviä. Rova Vernio aluksi halusi yksinkertaistaa tekstiä, mutta tässä on tiettyjä viittauksia tuomioistuimen päätöksiin ja kyse on direktiivin 1.4 määritelmistä ja tässä komission kanta on selvä ja me voisimme Eh, muuttaa komission kantaa ainoastaan siinä tapauksessa, että eh, noudatetaan tätä eh, asetusta 1481. Kyse on toimeenpanoasetuksesta ja minun mielestäni komission kanta on aivan oikea tässä tapauksessa. Minulla on myös muita tarkistuksia, mutta nämä ovat käsitteellisiä tarkistuksia ja uskoisin, että me voisimme mm, yrittää löytää konsensuksen näistä. Okay, um, I have Mrs. Gebhardt then. Sitten Rova Gebhardt. Ja, danke schön, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin hieman myöhässä paikalle, mutta minulla oli tärkeä keskustelu toisaalla. Uskon, että olemme aika hankalassa vaiheessa keskusteluissa. Tämä on monimutkainen asia. Tarkistuksia on 400 pelkästään tässä valiokunnassa. Niitä ei ole vielä käännetty ja siksi on vaikea edetä. Emme pysty asiasta keskustelemaan, joten meidän täytyy ehdottomasti järjestää uusi keskustelu tästä asiasta. Ja en ole todella ehtinyt nyt tutustumaan näihin papereihin, jotka olen juuri saanut. Eli tilanne on hyvin hankala. Ja siksi meidän tuleekin myöhemmin keskustella tästä uudestaan. Haluaisin kuitenkin puuttua yhteen asiaan, jonka itse olen ottanut esiin. Tässä on kyse luvuista, joten tämä hoituu kyllä kaikilla kielillä. Tässä on kyse oikeusperustasta ja siitä, minkä oikeusperustan mukaan tässä olisi hyvä toimia. Komissio ja me kaikki olemme todenneet, että tässä on kaksi mahdollisuutta, kaksi mahdollista lähestymistapaa. Ensinnäkin tämä voidaan tehdä hyvin kapealaisesti ja puhua ainoastaan potilaiden liikkuvuudesta. Silloin 95 ei olisi mielestäni oikea oikeusperusta, vaan 152, jossa puhutaan terveydenhuollosta. Ensimmäisessä, ensimmäisellä vaalikaudella olin pitkään vastuuhenkilönä oikeusperustakysymyksissä ja silloin keskusteluissa kävi ilmi, että lex specialis pitäisi aina olla etusijalla. Eli silloin kun tiettyä oikeutta voidaan käyttää ja soveltaa tiettyyn kysymykseen, niin näin tulisi myös tehdä. Ja jos tulee jotakin uutta säädeltävää, joka ei sovi tähän alaan, niin silloin pitäisi käyttää sitten vasta toista oikeusperustaa. Ja silloin kun on kyse potilasliikkuvuudesta, oikea artikla oli 152. Itse olisin pitänyt parempana palveludirektiivien keskusteluiden pohjalta, että meillä olisi ollut tällainen yhtenäinen terveyspalvelu direktiivi. Ja tässä taas hyvä oikeusperusta olisi ollut 95, mutta silloin meillä olisi pitänyt saada aivan erilainen ehdotus, joka olisi ollut tämän mukainen, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Ja nyt näen, että monet kollegat ovat esitelleet tässä aivan erilaisia asioita, 95, 16, 152, jopa 308, 137. Nämä ovat näitä ehdotettuja oikeusperustoja. Ja eilen koordinaattorina kuulin, että vastuuvaliokunta, eli ympäristövaliokunta, on antanut Jurille toimeksiannon siitä, mikä olisi, tai selvittää, mikä olisi sopiva oikeusperusta 95 tai 152 tai molempien yhdistelmä. Ja koska näitä oikeusperustaehdotuksia on nyt näin paljon, niin mielestäni meidänkin valiokunnan olisi hyvä kääntyä juurin puoleen ja kysyä, mitä mieltä he tästä oikeusperusta-asiasta ovat. Tämä merkitsisi kuitenkin sitä, että vastaus pitäisi saada kolmas kolmatta mennessä. Ja me olemme äänestämässä asiasta toinen kolmatta, joten ehdottaisin, että meidän pitää lykätä äänestystämme valiokunnassa, jotta kolmatta lausunnot kolmas kolmatta ja kysymykset, joita me vielä haluamme käsitellä, saataisiin tähän mukaan, jotta meillä olisi hyvä pohja äänestykselle, koska tästä ei ole mitään hyötyä, jos tässä nyt sekavasti etsitään sopimuksista oikeata oikeuspoh- oikeusperusta. Meidän tulisi toimia faktojen perusteella. Eli tässä ovat jotkin kysymykset, jotka mielestäni ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja kuten eilen koordinaattoreillekin totesin tästä, tämä täytyy selvittää ja vasta sen jälkeen tehdä tarvittavat päätökset. Ja kysymys, joka meillä nyt on edessämme, tietämättä siis tarkkaan, mitä näissä 400 tarkistuksessa on, niin vetoaisin, että tekisimme, kuten komissio sanoi mahdollisesti tekevänsä, eli että tässä puututtaisiin ainoastaan potilasliikkuvuuteen ja direktiivin ulkopuolelle jätettäisiin kaikki se, mikä liittyy palveluvapauteen, koska tämä oikeastaan jo tulee säädellyksi muilla aloilla. Nämä ovat kaikki palveluita, joita säännellään terveydenhuollossa terveydenhuoltopalveluissa ja tämä pitää sisällään esimerkiksi asettautumisvapauden. Mielestäni meidän tulisi tässä todella keskittyä käsittelemään potilasliikkuvuuteen sitä, kuinka kansalaisten oikeudet, jotka myös tuomioistuin on vahvistanut, todella saataisiin toteutumaan ilman, että syntyisi vara siitä, että että jäsenvaltioiden järjestelmät joutuisivat kyseenalaisiksi. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska on oltava selvää, että jos me nyt lähdemme tekemään lainsäädäntöä, meillä on myös kotimaisia sosiaalisia yhteiskunnallisia järjestelmiä, joihin kohdistuu esimerkiksi vaikeuksia väestön kehityksen kannalta. Ja meidän täytyy muistaa myös tämä ja ottaa se huomioon. Ja niin meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että terveyspalvelut ovat palveluita Ne kuuluvat terveydenhuollon alan laajasti. Niitä pitää hyvän laatuisena tarjota kaikkialla, koska eivät kaikki kansalaiset pysty tekemään sitä, mitä komission ehdotuksessa lukee, eli että he lähtisivät, lähtisivät hakemaan hoitoa jostakin muusta jäsenvaltiosta ja maksamaan tästä etukäteen ja sitten palaavat kotiin maihinsa ja sanovat, että sairausvakuutuskassa voi tämän sitten myöhemmin maksaa. Eivät monet kansalaiset tähän pysty. Heillä ei ole siihen varaa. Ainoastaan varakkaimmilla kansalaisilla on tähän varaa ja meidän täytyy varmistaa se, että palveluita saa paikan päälle. Ja Rova Roitova, olen teidän kanssanne tässä aivan yhtä mieltä. Se, kuinka tähän voimme päästä, niin tulen pohtimaan ja katsomaan näitä ehdotuksia ja miettimään, miten tähän voidaan päästä ja sitten valmistelen tämän mukaisen päätöksen. Tämä on varmasti oikea toimintatapa. Rova Jörgensenille yksi asia. En haluaisi vielä lyödä lukkoon sitä, milloin tästä äänestäisimme. Itse en kuulu niihin ihmisiin, jotka sanovat, että tässä täytyy nyt tapauksessa tai missä tapauksessa hyvänsä päästä tulevien kuukausien aikana äänestämään, jos emme tiedä tarkkaan, mitä seurauksia tällä kaikilla on. Jos tämä onnistuu, niin hyvä, kyllä se sopii. Mutta ei kuitenkaan niin, että alusta lähtien sanottaisin, että näin tulemme tekemään. Koska tässä on kyseessä kansalaisten oikeudet ja terveys ja potilassuoja. Ja meidän täytyy olla todella varovaisia ja katsoa tarkkaan, mitä teemme. Ja tämä meidän poliitikkoina täytyy myös tehdä selväksi. Mitään muuta en voi hyväksyä. Jos tämä pystytään toteuttamaan, selvä, mutta alusta lähtien ei tule sanoa, että meidän täytyy toimia näin ja näin, koska tässä mennään väärän suuntaan ja saamme aikaan vääränlaisen vaikutuksen niin, että kansalaiset voivat sanoa, että emme tällaista Eurooppaa halua. Mehän haluamme kansalaisten kannalta turvallisen Euroopan. Äh, Minulla on täällä äh, puhujalista ja seuraavaksi Hansi Pereira. Niin, minun mielestäni nämä varovaisuustoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä. Tämä aihe on hyvin monimutkainen. Tämä oikeus on erittäin tärkeä tässä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon nämä vaikutukset kansallisiin terveysjärjestyksiin ja eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiin ja Euroopan unionin jäsenvaltion enemmistöt voivat tässä maksaa erittäin kalliin hinnan, jos tätä ei tehdä täydellä varovaisuudella. Ja tämä saattaa todellakin vain kiihdyttää vaikeuksia rahoitusjärjestelmään. Meillä tulee nyt olemaan sosiaalinen alue, jos, ö, joka on ollut kansallisella tasolla kymmenen vuosien ajan. Ja tässä nyt sitten kiirehditään eikä tehdä asioita yksityiskohtaisesti me voimme tällä tavalla luoda hyvin paljon vaikeuksia eurooppalaiseen terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmään. Tässä on tulossa lähes tulkoon yhtä paljon tarkistuksia kuin Gebhardt sai palveludirektiivin. Tämä aihe on erittäin tärkeä ja meidän täytyy hyvin varovasti edetä tässä. Minulla on paljon kokemu- ammatillista kokemusta terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmistä. Olen ollut kansallisessa parlamentissa pitkään asioita käsittelevässä valiokunnassa. Ja minä tiedän, mitä tärkeää on huolella tarkastella näitä kysymyksiä. Tämä todella ansaitsee kaiken huomiomme. Haluaisin tässä nyt kiittää esittelijää ja varjoesittelijää asian hoitamisesta. Sitten Rova Riis, Jürgensen ja Roitova haluavat vielä puhua uudestaan. Mm-hmm. Uh, thank you. Kiitoksia. Minä haluan vain kommentoida tätä oikeusperustaa. Ymmärrän, että ympäristövaliokunta on pyytänyt ähm, asiakirjeitä että keskustelemme äh, oikeusperustasta. Ehkä ymmärsin väärin Ephatin. Jos meillä on tämä paperi jo sitten valmiiksi, niin uskoisin, että se on ihan ok. Meidän ei tarvitse enää erikseen joka valiokunnasta pyytää tätä kantaa. Säännöt sanovat, että vastuvaliokunta pyytää sitä, mutta Rova Gebhardt puhui siitä vaikutuksesta, joka on meidän lausunnollamme. Meidän täytyy katsoa, että mikä on lopputulos. Jatkakaa vaan. No niin, se on sitten hoidettu. Mutta sitten tämä toinen asia. Olen tyytyväinen siihen, että Rova Gephardt sanoi, että eh, ne oikeudet, joita ne kansalaisilla on eh, tuomioistuimen päätösen perusteella, ne pitäisi kansalaisille antaa. Ja eh, sitten loppujen lopuksi mennään siihen, että Eh, sanotaan, että ei tarvitakaan tätä direktiiviä tai sitten on poikkeus, että on mahdollisuuksia tämän direktiivin kautta. Minä olisin kyllä tyytymätön, jos näin tapahtuisi. Ja silloin kun me puhumme siitä, kuka itse asiassa haluaa tätä Euroopassa, eh, kansalaiset haluavat tätä. varmasti he haluavat hoitoa kun minä nyt olen kuunnellut koordinaattoria sosiaalidemokraattisessa ryhmässä, se tarkoittaa sitä, että jos me voisimme välttää tämän direktiivin, se olisi erittäin hyvä. Me emme halua sitä, koska siitä syntyy ongelmia jäsenvaltioihin ja se on hyvin vaikeaa. Huomaan, että nyt kaikki nostavat käsiänsä pystyy, mutta tämä on poliittinen keskustelu siitä, mitä me haluamme Mm, kyllä sen saa mitä tilaa ja mitä näkee. Sama pätee tähän nyt loppujen lopuksi on se, että lopputulos on se, että unohdetaan koko juttu. Kiitos. Rova Roitova. Kiitoksia. Minä haluaisin nyt reagoida tähän Hasse Ferreiran puheenvuoroon. Haluaisin puhua teille. Voisitteko te nyt Herhasse Ferreira laittaa kuulokkeet päähänne. Minä aion puhua tsekkiä. Minä kyllä ymmärrän kaikki nämä huolenaiheet että sosiaaliturvajärjestelmät eivät kärsi tästä direktiivistä. Näin pitää miettiä, mutta kyse on direktiivistä, joka liittyy rajat ylittäviin hoitoihin. Ja näinhän sanotaan jo tässä otsikossa. Tämä modernoi 1408 asetusta, joka on erittäin vanha ja ristiriidassa tuomioistuimen päätöksen, päätösten kanssa. Ja eh, näin eh, tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä potilailla on oikeus tähän, mm, heidän ei tarvitse lähteä tuomioistuimeen eh, tätä varten. Heillä on oikeus siihen, että kiireelliset hoidot, joita vaaditaan, heille annetaan ne, olipa kyse sitten ulkomailla annettavasta hoidosta, ja ne maksetaan samassa määrin kuin henkilö on vakuutettu, sairausvakuutettu kotimaassaan. Kun kyse on sairaalahoidoista, ne ovat kalliita ja potilaan pitää turvautua omaan sosiaaliturvajärjestelmään aivan samalla tavalla kuin omassa maassaan ihminen voi saada näitä palveluita. Ihmiset, jotka äh, matkustavat paljon, heillä pitää olla, äh, heidät pitää kattaa kaikkien hoitojen osalta, ei ainoastaan kiireellisten hoitojen osalta. Äh, meidän mm, pitää tässä miettiä nimenomaan rajat ylittäviä hoitoja. Arvostan kovasti sitä, mitä Rova Benjo on sanonut ja muut. Me pyydämme, että jäsenvaltiot takaavat tietyn laadun hoidossaan sitä voidaan suositella. Tässä mennään ristiriitaan läheisyysperiaatteen kanssa. Ja niinpä on herännyt kysymys oikeusperustasta. Pitää koordinoida eri suosituksia ja me, meidän pitää muodostella omat laatuindikaattorimme ja Niinpä haluamme uudistaa tätä asetusta 1408. Kiitos. Mrs. Gebhardt, did you want... Rova Gebhardt, haluatteko te vielä puhua, puhua ja sitten Rova Salimova? Äh, Haluaisin vielä palata tähän, koska Jörgensen ymmärsi minut täysin väärin selvästikin ja halusin sanoa tämän nyt vielä uudestaan, koska en sanonut, että haluamme tämän palauttaa tämän direktiivin. Päinvastoin tämä on välttämätön koska useissa jäsenvaltioissa potilasoikeuksiin liittyy monenlaisia ongelmia, vaikka tuomioistuin onkin jo tehnyt asiasta päätöksiä. Saksassa olemme toteuttaneet sitä, mitä tuomioistuin on päättänyt, ja meidän kohdallamme voisi sanoa, että kaikki on kunnossa, mutta toisaalta tässä täytyy muistaa kuitenkin myös seuraukset. Näin, että Saksassa sairausvakuutuskassat, jotka maksavat ulkomaille hoitoon lähtevien hoitoja, niin on olemassa tämä aivan oikein ja tämä on tärkeää. Ongelmana on kuitenkin se, tai voisi syntyä ongelmaksi se, että näemme vaikutuksia muissa maissa tässä yhteydessä. Esimerkiksi on monia saksalaisia, jotka menevät hammashoitoon Puolaan. He voivat näin tehdä ja he saavat hoidosta myös Saksan, Saksassa kar- korvauksen Saksan korvaustaulukon mukaan. Ja niin Puolassa hoidot ovat huomattavasti halvempia, joten tämä on tietenkin saksalaisille potilaille näin silloin hyvin kannattavaa, mutta se mitä Puolassa tapahtuu tällä hetkellä on se, että hammas hoidon kustannukset ja hinnat ovat nousseet, nousemassa ja pelkään, että jossain vaiheessa, koska puolalaisten elintaso ei ole yhtä, yhtä korkealla kuin saksalaisten, eivät enää pysty maksamaan näistä palveluista, koska mm, tästä asettu, koituu liian suuria paineita puolalaisille sairausvakuutuskassoille. He eivät pysty näitä enää maksamaan. Eli kuinka tärkeää tässä Tärkeää on se, että puolalaisillakin täytyy olla samanlaiset mahdollisuudet saada näitä palveluita kuin saksalaisilla. Enkä haluaisi, että tässä syntyy epätervettä kilpailua ja siksi meidän täytyy katsoa hyvin tarkkaan, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä eri järjestelmiin on. Ja tämä avaus, jonka teemme, joka on mielestäni äärimmäisen hyvä asia, niin meidän täytyy huolehtia että ei käy juuri päinvastoin kuin haluamme. Ja EUn tuomioistuinkin on pohtinut kysymystä siitä, että jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ei saa koitua liian suurta painetta, eivätkä ne saa joutua kyseenalaisiksi sen kautta, mitä me teemme. Täytyy muistaa. Tässä ei saa myöskään ottaa huomioon ainoastaan varakkaampia potilaita, vaan täytyy katsoa myös, mitä tapahtuu vähemmän varakkaille potilaille. Meidän täytyy varmistaa, että heillä on yhtä hyvät mahdollisuudet saada palveluita. Meidän täytyy estää tietynlainen joidenkin ihmisten kustannuksella tapahtuva matkailu tässä, tällä alalla. Eli nämä ovat näitä kysymyksiä, joita meidän tulee pohtia. Meidän tulee pohtia hyvin tarkkaan sitä, minkälaisia vaikutuksia ja seuraamuksia lainsäädännöllämme tässä asiassa on. Ja siksi sanonkin, että tätä täytyy todella tarkkaan harkita. Jos vielä tällä vaalikaudella löydämme hyvän ratkaisun, niin loistavaa, olen täysin yhtä mieltä. Mutta jos emme sitä löydä, niin silloin puhuisin sen puolesta, että sanottaisiin, että jatkamme keskusteluja vielä puolisen vuotta, jotta löytäisimme hyvän ratkaisun. No te ette ehkä ole täällä enää silloin paikalla. Itse olen varmasti vielä paikalla ja tulen käsittelemään tätä jatkossakin. Ainakin lähden mukaan ehdokkaaksi ja voi, uskon, että pääsen jatkoon. Emme voi tehdä tästä lainsäädännöstä riippuvaista sille, onko joku tietty meppi paikalla ensi vaalikaudella vai ei. Ei missään nimessä, vaan tässä on kyse kansalaisten terveydestä. Ja tämä on tärkeä asia vielä seuraavallakin vaalikaudella, ei ainoastaan nyt. Tämän halusin sanoa. Yes, I, I will. I was going to say... Niin, ajattelin tässä jo sanoa, että en ole varma, että tämä vie meitä mihinkään tämä keskustelu. Sitten se Mose. Niin, halusin sanoa Riis Jürgensenille, että Varmasti ymmärsitte todella Rova Gebhardia väärin. Ja ehkä voimme selventää tässä myöhemmin ryhmämme kantaa. Kiitos, että otitte tämän esiin. Meidän tulisi nyt kuitenkin saada ensin käännökset, jotta voimme katsoa tarkkaan, mitä voimme tehdä ja päättää, onko aikataulua muutettava. Tänään emme varmastikaan pääse eteenpäin. Well, sorry. Halusin vain esittää tässä pari kohtaa itse. Minä esitin äh, pari tarkistusta tähän äh, alueelle, jos, joka mielestäni on tärkeä tälle valiokunnalle ja meillä on siinä jotain sanottavaa, koska, koska komission ehdotus on joka heikentynyt tältä osin ja tämä liittyy laatuun ja turvallisuuteen äh, minä luin erittäin mielenkiintoisen artikkelin sunnuntai-lehdestämme ja siellä oli Euroopan kartta ja siellä kerrottiin, mihin britit pääsevät jo hoitoon. E, ja ne sitten oli kysymys, että miellä ihmeessä siellä hoidit tuon hammashoitoa, kosmetiikkaa ja muita mutta tässä artikkelissa annettiin varoitus. Emme voi taata teille, että jos menette potilaana ulkomaille, minkä laatuista, mikä on turvallisuustaso. Komissio on laittanut tästä otsaan näihin tietoverkostoihin ja muihin, mutta en usko, että uskoisin, että yksilöt ovat aika heikossa tilanteessa, kun tällä tavalla mennään. Meidän pitää varmistua siitä, että meillä on nämä vahvemmat standardit siitä syystä. On tärkeää, että parannamme sitä tilannetta, joka komissio on, jonka komissio on asettanut peruslähtökohdaksi. Tässä on paljon asioita, eh, jotka liittyvät vastuuseen, kenen vastuulla mennään. Eh, en ole sitä mieltä, että se, eh, joka on hoito jäsenvaltio, sen pitäisi olla vastuussa. Se henkilö jonka antaa hoidon, sen pitä, hänen pitäisi antaa tieto. Koko ajan puhumme kansallisesta terveyspalvelusta. Se, e, sen pitää myös edistää terveydenhoitoa muissa maissa. Tässä asiassa komissio menee väärille raiteille. Asia voidaan hoitaa kyllä, mutta uskoisin, että Mm, äh, tässä on hyvä äh, tarkoitus. Meidän täytyy noudattaa näitä tuomioistuimen päätöksiä, mutta äh, tämä voi olla tuhoisa tie. Ja tämä vie meidät takaisin siihen ajatukseen, niin Minulle tämä kysymys ei ole siitä, että tehdäänkö tämä ennen vai jälkeen vaalien. Minä tiedän, että kollegat haluavat jotkut sitä nopeuttaa, jotkut pitkittää. Tämä on hyvin monimutkainen lainsäädäntökappale, mutta ihan kuten tahansa, mikä muu tahansa, on tärkeää, että se saadaan kuntoon, se saadaan oikein hoidettua ja minun mielestäni se on tehtävissä, se voidaan saada aikaan. En usko, että se saadaan aikaan kovinkaan nopeasti kiirehtien. Ja sanon tämän siitä syystä, että komissio tietää oikein hyvin, että meillä on jo eurooppalainen toimiva terveydenhoitojärjestelmä. Jos menette lomalle, niin silloin saa aina kiireellisen hoidon toisessa jäsenvaltiossa. Aina on oikeus kiireelliseen hoitoon. Voi olla ja vakuutettu tai sitten ei mutta yksi suurimmista ongelmista, johon en ole vielä saanut komission vastausta. Monet ihmiset omassa jäsenvaltiossani tai vaalipiirissäni, he menevät Espanjaan, he sairastuvat, ambulanssi tulee, he sanovat, että heillä on eurooppalainen terveyskortti, heillä on oikeus kiireelliseen hoitoon ja ambulanssi vie nämä ihmiset yksityiseen sairaanhoitojärjestelmään ja sitten he saavat 8000 euron laskut. Ja meidän pitäisi tehdä asioita näiden peruskuvioiden parantamiseksi ja tässä on paljon asioita, joita ei ole vielä ratkaistu. Me voimme ehkä tarkistuksinne saada kuntoon. Meidän täytyy tietenkin noudattaa tuomioistuimen sääntöjä ja päätöksiä, mutta minä toivon, että, että voimme tosiaan nyt päästä hyvään tulokseen ja yksi keino tässä on, että tarkastellaan näitä ennakkolupakysymyksiä. Minä itse puhuin äskettäin lääkärini kanssa. Hän on liberaali, eh, varmasti teitä kiinnostaa tämä. Eh, ja hän itse asiassa oli eh, tämän asian kannalla. Hän sanoi, koska hän tietää näistä terveys- palveluista ja rahoituksesta. Hän sanoi, että tarvitaan ennakkolupa, mutta ei lääkärin eikä, eikä asiantuntijan, koska se pitää olla terveysbudjetista päättävä henkilö. Se on aivan loogista sanoa, että että ehkä jossakin muualla saa parempaa hoitoa. Annamme selkeän luettelon potilaalle Eh, ehkä lähetämme näitä ihmisiä, joilla on rintasyöpä eh, toiseen maahan, mutta sitten komissio eh, päättää ja budjetti myös. Minun mielestäni Eh, kun lehdistössä puhutaan näistä asioista, eh, otetaan esiin nämä tuomioistuimen päätökset, mutta eh, kyse on tämän ehdotuksen rajoituksesta käytöstä. Jotkut käsittävät sen niin, että mihin tahansa saattaa mennä hoidattamaan itseään. Se ei ole tarkoituksena nämä päätökset tehtiin palveluiden liikkuvuuden liikkumisoikeuden päätöksellä. Tai meidän täytyy olla siis varovaisia, että emme anna äänestäjille mitään liiallisia odotuksia siinä suhteessa ennen vaaleja, että pääsee mihin tahansa terveydenhuoltoon. Esimerkiksi vanhukset eivät halua mennä toisen jäsenvaltioon. Meidän täytyy olla tässä järkeviä ja minulle tässä Olennaista on se, että komission ehdotuksessa on hyviä ajatuksia. Pidän kovasti paremmasta yhteistyöstä asiantuntijaverkostojen kanssa. Eh, jotkut näistä ovat erittäin toimivia. Ja meidän pitäisi varmistua, että saamme parhaat toimintamallit tätä kautta. Minä olen esittänyt tarkistuksia. Useimmat niistä liittyvät laadun ja turvallisuuden tason nostamiseen, mutta en usko, että EU voi määritellä sairaalahoitoa. Jos nyt katsotaan, miten monimutkainen on tämä hoitojärjestelmien kirjo. Sairaalahoito on hyvin erilainen maasta toiseen. Ei EUn tarvitse määritellä, mitä tarkoitetaan sairaalahoidolla. Jäsenvaltion äh, tehtävän tämä on. Jos me saamme tämän asian oikein hoidettua, niin tästä tulee hyvä laki, mutta edelleen tarvitaan töitä. Ja sitten äh, herra Burke äh, ja sitten rouva Vernio. Just apologize to chairperson puutaisin vain puheenjohtaja, koska olin tuossa toisessa valiokunnassa enkä päässyt tänne. Minä olen tässä asiassa nyt varjoesittelijänä. On erittäin tärkeää, että me menemme eteenpäin. Kysymys on keskittymisestä potilaan tilan sen sijaan, että korostettaisiin muita kysymyksiä liikaa. Täytyy ottaa huomioon hyödyt, joita saadaan rajat ylittävästä terveydenhuollosta Minun mielestäni tässä asiakirjassa on paljon hyviä ehdotuksia, mutta on tärkeää, että me emme eh, unohda sitä, mitä me todella haluamme. Minä olen jo nähnyt joitakin ihmisiä keskustellut heidän kanssaan erittäin hyvistä ajatuksista, joita yrittää saada läpi. Mutta samaan aikaan ei pidä ottaa jokaista ehdotusta huomioon, ja sitten loppujen lopuksi ei saada yhtään mitään läpi. Meidän täytyy huolella tätä hommaa hoitaa. Mutta minä uskon, että tässä on paljon hyvää mukana ja meidän pitäisi yrittää asian kanssa päästä eteenpäin. Minä kyllä voin seurata tässä hyvän kollegani näkemyksiä ja korostaa sitä, mikä on tärkeää. Minulla on kaksi äh, huomiota. Hammaslääkäristä Puolassa – No toivottavasti tässä nyt ei kysymys ole siitä, että halutaan mennä vain Puolaan hammaslääkärille. Ei kysymys ole potilaiden liikkuvuudesta. Ja minä pyydin toiseksikin tästä liberaalista lääkäristä, josta puhuitte, mutta kun hän sanoi, että täytyy olla huolellisia budjetin osalta ja tämä tulee maksamaan paljon rahaa, niin ei. Yhteiskunta, jäsenvaltio, niiden täytyy hommata hoitoa kansalaisilleen. Ulkomailla kansalaiset voivat saada korvausta vain sen verran kuin mitä hoito olisi maksanut omassa maassa. Joten kun viranomaiset sanovat, että tämä tulee olemaan hyvin kallista, niin tässä on vain yksi vastaus. Ei ihmisten voi antaa kuolla odotuslistoilla. Heille maksetaan vain se, mitä <clears throat> tämä olisi, hoito olisi maksanut omassa jäsenvaltiossa. En minä ymmärrä tätä argumenttia. Ulkomaille mennään samalla ö, käyttämään saman rahamäärän kuin mikä tämä hoito olisi maksanut omassa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot vaan sanovat, että parempi on, kun ihmiset kuolevat, että tästä tulee halvempaa. Uskokaa pois, meillä on Britanniassa parasta kokemusta siitä, että lähetetään ihmisiä hoitoon muualle. Meillä on ollut 20 vuotta konservatiivihallitus, joka ei investoinut terveydenhuoltoon, ei lääkäreitä, ei hoitajia. Ihmisiä on lähetetty esimerkiksi Ranskaan, eikä kysymys ole tästä. Eh, kysymys on siitä, että voimme lähettää ihmisiä. Minun minun liberaalilääkärini ei sanonut, että sen pitäisi olla halvempaa. Hän sanoi, että jos on olemassa kriteerit, jotka asetamme, niin eh, sitten siinä on järkeä. Hän ei ollut sitä vastaan. Hän sanoi, että tämä asia pitää hoitaa järkevästi, jotta eh, ei mennä siihen, että eh, hoidetaan asia budjettimielessä paikallisesti. Tämä on kustannuskysymys ja tämä on realiteetti. Se on kustannuskysymys. Voisi olla halvempaa lähettää heidät ulkomaille. Joskus lähetämme ulkomaille, koska se on halvempaa. Niin, mutta nämä ihmiset kuolevat, heitä täytyy hoitaa, anteeksi vaan. Jos lukee direktiivin, niin siitä syystä tämä asia on otettu käsittelyyn. Se syy, miksi lähetetään ihmisiä, on se, että sitä pidetään kohtuuttomana, että he ovat siellä odotuslistalla. Tässä päätetään siitä, milloin ja miten mennään, eli kyse on tästä lupamenettelystä. Mutta ennen kuin mennään yksityiskohtiin, meillähän ei ole tarkistuksia, joita voimme käsitellä. Me emme voi olla eri mieltä. Kysymys on siitä, miten asia hoidetaan käytännössä, miten potilaat voida tehdä sen. Se ei mitenkään vaaranna terveysjärjestelmää, terveydenhuoltojärjestelmää. Tähän komissiokin pyrkii ja varmasti myös tarkistukset. Halusiko rouva Weiler vielä puhua? Jos vain saan, niin äh, voisin, haluaisin vielä sanoa sanaa sen, koska Isossa Britanniassa Ruotsissa, Kreikassa ja Virossa kaikki nämä kannat, jotka tulivat esiin, voivat pitää paikkansa. Jäsenvaltioiden terveydenhuoltopalvelut ovat erilaisia. Näin se vain on. Ja on eroja siinä, kuinka paljon jäsenvaltiot käyttävät varoja terveydenhuoltojärjestelmiin ja niiden edelleen kehityksen ja jatkokoulutukseen tietyn vaikeiden ja mahdollisesti kalliiden sairauksien hoito on myös yksi asia, joka täytyy ottaa huomioon. Eli täytyy välttää se, että jotkin jäsenvaltiot jäävät täysin vastuutta tai vastuu poistetaan heiltä, kuten ehkä Iso-Britannian kohdalla. Jotkin jäsenvaltiot eivät kuitenkaan pysty tiettyä vastuuta kantamaan. Ehkä Liettua tai muut pienet valtiot esimerkkeinä eivät välttämättä pysty tuoma, tuomaan suurta määrää know-howta. Niillä ei ole samanlaista kykyä rahoittaa tutkimusta kuten suurimmilla teollisuusmailla. Tässä täytyy löytää tasapaino. Ja tärkeintä, ja kuulin siis esimerkin syöpäpotilaista Puolassa. Siellä rintasyöpäpotilaat jopa kuolevat hyvin paljon useammin kuin muissa jäsenvaltioissa, joten meidän täytyy pyrkiä siihen, että terveydenhuolto paranee, eivätkä puolalaiset tavallaan jää tässä syrjään sanoa, että kaikki hoidetaan Saksassa ja Ruotsissa, vaan että ne kehittävät omaa kapasiteettiaan hoitaa tätä hyvin laajalle levinnyttä sairautta. On olemassa tietenkin riski siitä, että jäsenvaltiot sanovat, että jos tämän kaltaista turismia syntyy, niin voimme lähettää ihmisiä tuonne ja tänne ja silloin mm, me, emme, meidän ei tarvitse enää itse toimia tässä asiassa. Meidän täytyy toimia tässä nyt jäsenvaltioiden kanssa yhdessä niin, että Lapin peräkolkilta Bayerin takamaille todella saadaan terveydenhuoltopalveluita. Tämä ei tarkoita sitä, että emme pystyisi vähentämään, pienentämään odotusaikoja tai vähentämään maksuja. Tässä halusin tämän sanoa asian järkevöittämiseksi. Ehkä, myö, ehkä aikaisemmin jotkin jäsenvaltiot eivät ole uudistaneet jäsen, terveydenhuoltojärjestelmiä niin kuin ne olisivat voineet. Tarkoitan tällä Iso-Britannian lisäksi myös Saksaa. Hyvä Kreto. Mulțumesc, iertare, am venit puțin mai e, târziu la dezbatere, dar am purtat... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tulin hieman myöhässä paikalle, mutta me kävimme sama keskustelua muissakin valiokunnissa. Minä olen varjoesittelijä. Jotain tässä täytyy nyt selventää. Meillä on IMKO-valiokunta, vaikka jotkut oikeisto kollegoista sanovat, että meillä on markkinat, mutta ilman hintoja. Meidän täytyy ottaa huomioon näiden palvelujen hinnat. Minä annan aina Romanian esimerkkinä, koska jotain aina tapahtuu siellä. Väestö on jakautunut taloudellisesti. Jotkut ovat liikkuvia ja toiset eivät ole liikkuvia, koska he eivät voi maksaa näistä matkoista. Mm, valtio mm, korvaisi vain sen, mitä olisi maksettu maksettu näistä palveluista maan sisällä ja ulkomailla palvelut ovat kalliimpia. Ja tämä tulee tietysti vaikuttamaan sosiaalisesti. Tietysti me voimme antaa korkealaatuisia palveluja niille, niille potilaille, jotka voivat äh, lainausmerkeissä matkusta, ei fyysisesti, vaan joilla on äh, rahaa maksaa näistä korkeammista kustannuksista, joita ulkomailla hoidosta tulee, mutta Romaniassa ei tule olemaan enää mitään kannustimia edistää parempilaatuisen, parempilaatuisia palveluja. Ja laskevat tulot ovat tietysti asia, joka täytyy myös ottaa huomioon. Minä olen naisten oikeuksien valiokunnan varjoesittelijä. Naiset synnyttävät lapsia. Meidän täytyy olla synnytyspalvelut käytettävissämme missä tahansa lähistöllä. Tämä on melkein kuin ensi apu. Eivät kaikki pysty suunnittelemaan synnytystä etukäteen, eivätkä kaikki voi lähteä ulkomaille synnyttämään. Ei tämä tarkoita sitä, että me emme tarvitsisi tätä lainsäädäntöä. Se on kyllä hyvinkin välttämätöntä. On toinen seikka, joka pitäisi ottaa huomioon. Jos jokainen valtio määrittelee ja luo luettelon terveydenhoitopalveluista, sairaalapalveluista, niin kenties silloin tässä tulee ongelmia, kun halutaan maksaa korvauksia toiselle jäsenvaltiolle. Minun mielestäni direktiivin pitäisi selventää näitä mahdollisia väärinkäsityksiä, koska kenties joku toinen jäsenvaltio ei ota samaa hoitomuotoa tälle korvattavien listalle. Ja saattaa olla sellainen tilanne sitten edessämme, jossa potilaalta kielletään terveydenhuoltopalvelu, koska sitä ei tunnusteta toisessa jäsenvaltiossa. Meidän täytyy kiinnittää vahvasti huomiota kaikkiin näihin ongelmiin, eri toten tässä valiokunnassa. Minun mielestäni tämä taloudellinen eroavaisuus eri jäsenvaltioiden välillä täytyy ottaa huomioon. Monilla lääkäreillä, monet lääkärit ja monet sairaanhoitajat ovat jo lähteneet omasta maastani. He ovat lähteneet töihin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Meillä ei ole lääkäreitä ja tulevaisuudessa meillä ei kenties ole potilaitakaan. En minä nyt haluta halua tästä sen pitempään puhua. Me kaikki tiedämme nämä, tunnemme nämä argumentit. Olen tehnyt tarkistuksia. Kenties me voimme tarkistusten kautta löytää jonkun ratkaisunkin. Nyt keskustelu päätetään, koska me olemme vaihtaneet näkemyksiä. Nyt annan puheenvuoron vielä esittelijälle. En tiedä, halusiko komissiokin puheenvuoroa Ei, ei. Näin, että siellä heiluteltiin silloin, kun minä puhun voitte kertoa, mitä, missä minä menin pieleen, että teidän on hyvä ehdotus. Niin minä haluaisin, jos mahdollista, selventää tiettyjä näkökohtia tässä ehdotuksessa. Ensinnäkin sanoisin, että tässä on mietitty useita vuosia ennen tätä ehdotusta mm, ja on toimittu mahdollisimman rationaalisesti piti selventää potilaiden oikeuksia ja noudattaa oikeuden päätöksiä. On totta, että tärkeää on pitää mielessä myös laatu ja turvallisuus. Tässä ei ole tehty äh, paljonkaan äh, oikeutta äh, tälle ehdotukselle, koska me pyysimme, että kaikki jäsenvaltiot ryhtyisivät kollektiivisesti vastuullisesti määrittelemään näitä laadullisuuden kriteereitä ja sitten valvomaan niitä. Tämä vastaa ikään kuin tiettyä terveys on sellainen palvelu, että se on luonteeltaan yleishyödyllinen ja siinä tärkeää on nimenomaan turvallisuus. Pari pientä huomiota. Erittäin mielenkiintoinen tämä keskustelu. Sitä mietitään kyllä tulevaisuudessakin. Me haluamme täydentää sosiaaliturvan lainsäädäntöä me tiedämme, että ollaan tietystä asioista huolissaan, esimerkiksi kiireellisestä hoidosta. Me haluamme korjata nykyisen asetuksen puutteet, mutta kun haluamme täydennystä, se ei tarkoita sitä, että me kopioidaan vain asetus ja samat ongelmat. Kun katsomme näitä tuomioistuimen päätöksiä, niin silloin meidän täytyy miettiä myös määrittelykysymyksiä. Me tiedämme kyllä, e, että parlamentissa ollaan e, huolissaan näistä e, monista kysymyksistä, jotka liittyvät potilaiden oikeuksiin ja sitten jokaisen jäsenvaltion terveydenhoitojärjestelmään, koska pitäisi antaa hoitoja omalla alueellaan Potilaan ei, potilas ei välttämättä halua matkustaa koko Euroopan halki saadakseen hoitoa. Ja lähestulkoon kaikki mieluiten haluavat hoitoa omassa maassaan lähellä me yritimme eh, noudattaa tätä eh, toivetta ottaen huomioon myös budjettiongelmat ja tästä syystä me yritimme esittää ratkaisua, jossa eh, on mahdollisimman pienet kustannukset terveydenhoitojärjestelmälle. Se kustantaa hoidon vain niille, jotka olisi hoidettu joka tapauksessa. Tietenkin realiteetti on olemassa jokaisessa jäsenvaltiossa. Meillä ei ole samoja mahdollisuuksia eri maissa näihin matkoihin. Me tiedämme, että tämä aiheuttaa huolta, mutta mutta me emme tämän direktiivin äh, puitteissa korjata tätä näkökohtaa täysin, mutta ei voida myöskään lisätä kustannuksia niin, että suosittaisiin sitä, että lähetetään äh, potilaita muihin maihin. Tässä on kuultu paljon äh, hammashoidosta, kauneuskirurgiasta, mutta sanon, että kauneuskirurgia, kauneuskirurgia on sellainen, jota ei yleensä korvata ja heillä ei olisi näillä potilailla tähän hoitoon oikeuksia muutenkaan. Joten äh, haluamme kuunnella äh, parlamentin äh, näkökohtia epätasa-arvosta, mutta me olemme kyllä halunneet ottaa huomioon myös terveydenhoitojärjestelmien huolet ja budjettinäkökohdat. Kuulemme, kuulimme myös sairaalahoidon määritelmistä. Me olemme halunneet saada aikaan selkeät oikeudelliset puitteet. Kun on jäsenmaita niin paljon, niitä on vaikea yhteensovittaa. Täytyy miettiä, mikä, miten sovelletaan näitä listoja ja se saattaa luoda epätasa-arvoa jäsenvaltioiden kesken. Nyt Rova Roitova esitti mielenkiintoisia ehdotuksia, mutta jälleen kerran kyse on tekstistä, jossa pitää selventää oikeudenkäyttöä, joten meidän pitäisi saada mahdollisimman selkeä, selkeä teksti aikaan, eikä luoda 27 erilaista järjestelmää. Kiitoksia. No niin, nyt äh, taas esittelijä. Äh, toivottavasti minua ei väärin käsitetty. Minä en ehdottanut mitenkään, että meillä olisi ainoastaan sosiaaliturvadirektiiviä, äh, ettei tätä olisi. Se mitä sanoin, että tämän kiireellisen, kiireellisen hoidon järjestelmä pitäisi olla selkeä, se pitäisi toimia. Se pitää pystyä myös toimeenpanomaan. Ja tässä täytäntöönpano ja e, siirto lakeihin on aina vaikein kohta, kuten olemme huomanneet. No niin, e, miten voisin vetää vedon näinä e, intohimoisesta keskustelusta ja aisia kokonaisuudesta? Tämä aihe on erittäin monimutkainen. Me olemme nähneet, että näin on hyvin mielelläni olen huomannut tässä monta näkökohtaa keskustelussa. Monet asiat jäävät vielä avoimiksi. PSE-ryhmä näyttää siltä, että sillä on hyvin määrätietoinen selkeä linja ja se, se saa minut sanomaan, että koskaan ei ole ollut kysymys siitä, että me olisimme tätä direktiiviä vastaan. Me olemme äänestäneet sen puolesta, että olisi direktiivi, joka selventää potilaiden oikeudet. Me varmasti olemme kaikki tässä samaa mieltä, että haluamme todellakin parantaa Euroopan terveydenhuollon laatua, potilaiden turvallisuutta ilman, että estetään liikkuvuutta silloin, kun se on tarpeen ja Barbara tässä otti esiin tiettyjä näkökohtia. Ei siltikään pitäisi kannustaa terveysturismiin matkailuun niin kuin tästä esitettiin esimerkkejä Ranskan ja Puolan välillä ja Ranskan ja Unkarin välillä tällaista on sama ongelma ja Barbara otti tämän esiin myös. Painotti sitä vielä, että tietyissä tietyt jäsenvaltiot voivat väistää, ähm, väistää velvollisuuksia, eivätkä investoi kunnolla. Harmi, ettei herra Schwab ole täällä tässä ei kuluteta koulutusta tai terveydenhuoltoa tai kulttuuria. Me olemme äh, potilaita ja Minun mielestäni tässä on asioita, joita pitää selventää ja komission teksti, vaikka sen tavoite onkin rajallinen, minusta se ei ole tyydyttävä. Tämä keskustelu, joka on käyty, se osoittaa sen. Meidän pitää selventää eri näkökohtia, pitää löytää tasapaino ajatellen rahoitusnäkökohtaa ja terveydenhuoltoa. On, tämä on erittäin tärkeää, jos meidän sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmämme räjähtävät tämän myötä, niin silloin meillä ei ole minkäänlaista turvaa. Ja silloin meillä onkin todella suuri, suuri ongelma edessämme. Meidän pitää ennakoida potilaiden liikkuvuus ja olen pahoillani, että tässä nyt otetaan samaan aikaan esiin myös ammattilaisten liikkuvuutta, koska kun olemme poliitikkoja, meillä pitää olla visioissamme Eurooppa, joka vallitsee seuraavan sukupolven aikana, niin kuin Jacques Delorsilla. Meidän pitää hyvin selkeästi ratkaista nämä ongelmat, jotka ovat tekstissä, ja komission teksti ei niitä ratkaise. Nämä ovat erittäin poliittisia kysymyksiä, tähän tarvitaan aikaan, olemme kaikki samaa mieltä. Herra Schwab lähti tästä, ja hän sanoi, että hiukan myöhään on pyydetty asiantuntijakertomuksia. Koordinaattori ja puheenjohtajamme ovat jo syksystä lähtien pyytäneet, että toimivaltuudet selvitetään Envin, työllisyyden ja IMKO-valiokuntien kesken. Emmekä ole vielä saaneet tyydyttäviä vastauksia. Erittäin hyvä, erittäin hyvä nais, nais, naisten sisukkuutta osoittaa tällainen toiminta. Tässä näette, että työtä on paljon. Ensi, ensi torstaina on sitten varjoesittelijöiden kesken kokous, jotta voimme keskustella. Roitova sanoi asioita, joista olen samaa mieltä tietyssä määrin mutta todellakin yleisyödyllisyys, potilaiden oikeudet ilman, että vaarannetaan terveydenhoitojärjestelmiä. Meidän täytyy nyt odottaa, kuten sanoinkin varmasti oikeudellisten asioiden lausuntoa ja sitten näemme, minkä oikeusperustan he voivat tälle vahvistaa. Ja sitten meidän täytyy varmaan Rove Vernio äänestää tästä Strasbourgissa, eli odotamme tätä lausuntoa ja sitten äänestämme Strasbourgissa. Toivottavasti tämä antaa teille enemmän aikaa vielä keskustella tarkistusten esittäjien kanssa siitä, mitä voidaan hyväksyä, mistä voidaan löytää kompromisseja. En usko, että tämän prosessi yleisesti ottaen tulee olemaan mitenkään helppo, koska tässä on esitetty kokonaisuudessa noin 1400 tarkistusta 700 ympäristövaliokunnasta, 400 meiltä ja 200 vielä työllisyysvaliokunnalta, joten tässä on paljon työtä edessä ennen kuin saadaan konsensus aikaiseksi parlamentilta, niin että voidaan varmistaa se, että tämä direktiivi toimii ja se voidaan panna täytäntöön, mutta toisaalta tämä motivoi meitä ja toivottavasti teistä ei nyt tuntunut siltä, että naiset tässä teitä häiriköivät, mutta herra Berg, ja herra Ferreira, tämä oli hyvin pitkälti naisten keskustelu tänään. Niin, mielestäni rouva puheenjohtaja on tärkeää, että me emme unohda sitä, mitä me yritämme tässä nyt saavuttaa ja että tämä ei johda poliittiseen jakaumaan. Tämä on äärimmäisen tähdellinen asia. Henkilökohtaisesti olen äärimmäisen kiinnostunut tästä ja toivon, että tämä viedään oikeaan päätökseensä puheenjohtaja. No, minä en ole vastuussa politiikasta tässä. Tämä on ryhmän päätettävissä, vaan minun näkemykseni on se, että meidän pitäisi saada tämä hommettua oikein. Hoidettua oikein on paljon tärkeämpää, että saadaan toimiva direktiivi kuin miettiä, mitä oikeastaan halusi tehdä, mitä ei halunnut tehdä tässä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on oikeudellista varmuutta ja selvyyttä ja että meillä on hyvä ehdotus. Olen ollut parlamentissa 15 vuotta ja täytyy sanoa, että joskus komission ehdotukset hieman kaipaavat äh, kiillotusta ja meidän täytyy varmistaa, että ne toimivat. No niin, kiitokset kaikille panoksesta.